Uh, very good morning to Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kokouksemme toiseen osioon tässä kuussa, toiseen kokousoon kokonaisuuteen. Aloitamme pitkät äänestykset kello 9.45. Sitä ennen olen iloinen voidessani todeta, että meillä on mahdollisuus keskustella uudesta kuluttajan suoja-asiasta, kuluttajan suojasta yleishyödyllisissä palveluissa. Joitakin tervetulleeksi esittelen Josef Weidenholzerin. Tämä taitaa olla teidän ensimmäinen mietintönne. Olette nyt ensimmäistä kertaa kyydissä. Rova Kalpeltsän varjoesittelijä kansanpuolueesta on paikalla. Rova Ryle ja minä myöskin. Olemme jälleen kerran varjoesittelijöinä ryhmämme puolesta. Näin sattuu kovin usein. Alden rivit ovat täällä vielä tyhjinä, mutta ehkä sinne joku <clears throat> vielä ilmaantuu. Joten oli miten oli. Aloitamme nyt keskustelun tästä asiasta. Sitä ennen haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki, jotka seuraavat kokousta internetin välityksellä. Teille myöskin tiedoksi, että meillä on tämmöinen uusi uutislehdykkä, joka nyt on juuri julkaistu. Ja mikä nyt näitte tämän tässä kuvassa, niin voitte sellaisen hankkia myöskin itsellenne. Nyt pyytäisin, että esittelijä kertoo mietinnöstään ja tämän jälkeen sitten avataan keskustelu ja kuullaan aluksi, mitä mieltä varjoesittäjät ovat asiasta. Ja sitten esittelijä saa vielä puhua tämän jälkeen. On toivottavasti tervetulleeksi myöskin kaksi komission edustajaa. Teidän mietintönne on herättänyt niin paljon huomiota ja mielenkiintoa, että komissiosta on tullut peräpi kaksi henkilöä. Ensinnäkin terveys- ja kuluttajansuoja-asioista vastaavan pääosaston edustajana rouvas henkilö tuolla. Karita Törnblom ja lisäksi toinen komission edustaja. Hän on DG Marktista, joten uskoakseni minulla on aikaa antaa teille kummallekin tilaisuus sanoa kommenttinen tästä mietinnöstä, mutta kuullaan nyt ensin, mitä sanottava esittelijällä on. Olkaa hyvä. Sinä. No sydämelliset kiitokset puheenjohtaja tämä aihe on hyvin tärkeä, koska kyse on ihan periaatteellisesta poliittisesta kysymyksestä kuitenkin ytimeltään. Ehkä ensin perustelisin tätä lähestymistapaani niin neljällä kysymyksellä. Meillä on tässä määritelmiä, eli tätä yleisyydellinen palveluntarjoajahan ei ole määritelty unionin tasolla. Kuitenkin sitä käytetään muun muassa komissiossa hyvin eri tavoin, paitsi Euroopan tasolla myös yksityisissä jäsenvaltioissa tämä käsite yleisöllinen palveluntarjoaja ymmärretään eri tavoin. Eli tässä on kyllä tällaista hämmennystä tästä käsitteestä ja sen merkityksestä. Ja voisikin miettiä, että tarvitaanko direktiiviä ylipäätään. Toisaalta on kuitenkin mm, koko joukko yhteistä, yhteisiä <clears throat> tekijöitä, jotka Euroopan yhteiskunnissa liittyvät ihmisten sosiaaliseen ja kulttuuriseen osallistumiseen. Kyse on kuitenkin hyvin välttämättömistä palveluista. Ja näin ollen on aika tärkeää ehkä yrittää saada aikaan selvennystä ja siivota hiukan tätä käsitteiden sekamelskaa. Tämähän on poliittista keskustelua, jota olemme käyneet jo viimeisten 15 vuoden ajan. Keskustelu on ollut hyvin kattavaa, ehkä myös äh, jossain määrin ristiriitaista. Keskustelu siitä, mitä näiden palveluiden vapauttaminen tuo tullessaan. Voimme kuitenkin todeta, että nämä toimet eivät ole tuoneet toivottuja tuloksia. Ainakaan ei voi todeta, että tulokset olisivat johtaneet kaikissa tapauksissa kuluttajien hyötymiseen. Näin ollen lienee paras ottaa askel taaksepäin ja pohtia, että mihin suuntaan tässä halutaan kulkea. Minulle ratkaiseva kysymys on kuluttajien kuluttajien huomioon ottaminen. Eli tässä tulisi varmaan keskittää tämä poliittinen keskustelu keskusteluksi kuluttajan asemasta. Ja näin voidaan yrittää sieltä sitten ne kaikkein tärkeimmät asiat nostaa esiin. Itse olen keskittynyt neljään suureen alaan, koska pidän niitä ratkaisevina. Sitten viittaisin vielä viimeiseen kohtaani juuri näin kriisiaikoina. Jatkuvasti käydään keskustelua sääntelyn tarpeellisuudesta. Yleishyödylliset palveluthan ovat tällä hetkellä myös säästötoimien kohteena – sen hyvin tiedämme. Ja juuri kriisiaikoina vaarana on se, että yleishyödylliset palvelut kuihtuvat, niitä ei enää sellaisena nähdä, kun kuitenkin nämä palvelut ovat tällaisia yhteiskunnallisia tasapainottajia ja aivan välttämättömiä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vuoksi. Minä olen nyt tässä ehdotuksessani pyrkinyt käsittelemään perustavanlaatuisia yleishyödyllisiä palveluja, harmonisoimaan niitä unionin tasolla. Jatkuvastihan käydään keskustelua yleisistä puitteista, yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskien. Ja aivan ilmeistä on, että tämä on kovin, kovin ristiriitaista siinä mielessä, että tämähän kuuluu kuitenkin toissijaisuusperiaatteen alaisuuteen, mutta mainitsen sen kuitenkin. Tässä yhteydessä haluaisin ehkä nostaa esiin myös nämä eurooppalaiset joukkokanteet. Tämä on kuluttajille tärkeä kysymys, ylipäätään kuluttajajärjestöille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille eri tasoilla. Kun puhutaan yleishyödyllisistä palveluista, kuluttajien on voitava yhdistää voimansa. Ja pitäisinkin tärkeänä siitä, että yleishyödyllisten palvelujen puitteissa pohtisimme vielä tätä kuluttajaulottuvuutta ja erityisesti näitä heikossa asemassa olevia kuluttajia. Sitten energia-alasta jokunen sana. Tässä voidaan todeta, että energia-alalla ei vielä oikein välttämättä tiedetä, ollaanko päästy äh, sellaiseen tilanteeseen, jota 15 vuotta sitten No, toivottiin. Kun ajatellaan ihan energiaköyhyyttä, se on aika tärkeä kysymys. Siihen tässä keskityn. Ja sitten tietenkin ylipäätään kestävä energia. Pitäisin tärkeänä käydä keskustelua myös siitä, että kuluttajien on hyvin vaikea näitä energiahintoja vertailla keskenään hinnat eivät ole vertailukelpoisia ja tiedot ovat kovin asymmetrisiä ja tämä johtaa sitten siihen, että markkinat eivät toimi toivotulla tavalla. Kuluttajat eivät saa tietoja. Ja kun ajatellaan vaikkapa energiahintojen todellisia kustannuksia, niistäkin tulisi keskustella – esimerkiksi nämä älykkäät mittarit. Nostan tässä esiin. Sitten siirryn seuraavaan alaan televiestintä. Televiestinnän kohdalla tietenkin avoin, riippumaton internet ja verkko ja tietosuoja on luonnollisesti tässä äärimmäisen tärkeä kysymys. Samoin ylipäätään tiedon siirto niin, että kuluttajat voivat palveluntarjoajaa helposti vaihtaa. Tämä on tärkeää. Vielä postipalvelut. Postipalvelujen on toimittava hyvin kattavasti koko unionissa. Kun ajatellaan vaikkapa maaseudun tilannetta, niin se on maaseutualueella kyllä heikennyt. Sitten vielä julkinen liikenne. Yhtä tähän kuluttajien oikeudet ovat kyllä parantuneet julkisen liikenteen alalla, mutta eivät niinkään julkisessa lähiliikenteessä. Ja tähänkin tarvitaan laadukas, kattava ja vapaasti käytettävissä oleva julkinen lähiliikenne. Pitäisin tärkeänä ottaa myös huomioon demografinen ulottuvuus kun ajatellaan ikääntyneitä ihmisiä, on tärkeää säilyttää heidän liikkuvuutensa. Useinhan nämä, he jäävät kovasti paikoilleen heikon tarjonnan vuoksi. Olen jo tässä vaiheessa iloinen siitä, että toivottavasti ainakin tulee kovaakin, tiukkaakin sananvaihtoa koska vain näin voimme parantaa kuluttajien asemaa. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Now I... Kiitoksia paljon. Uskon, että keskustelua tästä syntyy. Kiitän teitä teidän tekemästänne työstä. Mietintö on niin pitkä kuin se vaan voikin olla. Maksimimäärä tässä toteutuu, mutta annetussa äh, tilassa takaa kun otetaan huomioon, miten pitkä tämä mietintö voi olla, että siinä sitten pakkana kaiken Mistä arvoidaan Weidenholzer. Tämä herra Virholtsin mietintö on aivan oikean suuntainen. Lopultakin saamme tästä tärkeästä aihealueesta mietinnön. Se on varmaan sitten hyödyllinen kuluttajille, kansalaisille, parlamenteille ja valtioon hallinnolle laajemmaltakin unionissa. E, nämä painopisteet, julkinen liikenne, energia, televiestintä, tämän tapaiset ovat tässä hyvin esillä. Tämä on hyvä, että mietinnössä korostetaan asiakkaiden väristön tasapuolisuuden saavuttamissa kuluttajilla on uudet haasteet, markkinoiden globalisoituminen, taloussääntely, talouden sääntely ja, ja kasvava digitalisointi, mikä edellyttää sitten tietojen vertailtavuutta ja avoimuutta entistä enemmässä määrin. Tässä on, olemme samaa mieltä itse kanssa, eli että kun asiakkaiden suojelu tulee olla pää, pääasiassa, joka, joka edellyttää läheistä yhteistyötä suoja viranomaisten kanssa viranomaisten kanssa EU-tasolla ja niin ikään kansallisella tasolla. Ja samoin sitten palvelujen ilmaisuus on erittäin tärkeä Muutama sana ensin näistä pääkohdista. Energiasta muutama sana ensin olen yhtä mieltä siitä, että energiamarkkinat pitää vapauttaa ja, ja kuluttajien oikeuksia on tässä on näin, näin osin taattava, mutta ja tarjota heille sitten myöskin välineet arvioida yhtiöiden kilpailukykyä, ja koska täällä on myöskin aika paljon monopolisoitumissuuntausta, jossa sitten, jotka, mikä hämärtää tilannetta asiakkaiden silmässä. Samoin äh, äh, asiakkailla pitää olla mahdollisuus valita uusiutuvat energialähteet perinteisten energialähteiden äh, sijaan. Samoin, että laskutuksen pitäisi olla paljon avoimempaa ja selvempää. Viestintäala kuuluu tähän myöskin, siitä olen tyytyväinen. Ja siitäkin on vielä lisää keskusteltava tasapainon saavuttamiseksi jakelusta muutama sana on erittäin tärkeää saada lisättyä koko sektorin kilpailua, erityisesti maa, maaseudulla ja maaseudun postipalvelujen osalta. kehottaisin, että komissio selvittäisi postipalvelujen vapauttamisen vaikutuksia, mitä tulee olosuhteiden muutokseen ja muuttuviin olosuhteisiin laajemminkin. Ja sitä, mitä sitten vielä tulee julkisiin, äh, julkisen liikenteeseen. Sekin on osa julkista palvelua, palvelukenttää ja sen tulisi olla sitten saavutettavissa kilpailukykyisiin hintaan myöskin sitten vanhuksille ja vammaisille tulisi näitä palveluja tarjota. Mietintö on paino, hyvin painotettu ja tasapainoinen, mutta toki ryhmäni nimissä teen tässä sitten eri aloilta muutosehdotuksia. Kiitos. Äh, do you Heidi mich... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä toistaiseksi. Tämä mietintö kuitenkin että me emme tule sitä tukemaan, tulemme äänestämään sitä vastaan. Seuraavista syistä me katsoimme, että nyt puututaan sellaisiin asioihin, jotka Lissabonin sopimuksen mukaan selkeästi kuuluvat jäsenvaltioiden valtaan. Valanaisuuteen, niin ne pitäisi jättää jäsenvaltioiden kontrolloimaan asiat. Komissio ei tätä useinkaan hyväksy. Ja kun on kyse näistä yleisöllisistä palveluista ja hankinnoista, pitäisi kunnioittaa perussopimuksen artikka 14 yleisöllisistä palveluista kohdalla. Artikassa 14 lukee nimittäin, että jäsenvaltiolla on valta ja oikeus yhteistyössä eurooppalaisten tai eurooppalaisia lakeja kunnioitteen määritellä itse, mitkä ovat yleisöllisiä taloudellisia palveluita, miten ne järjestetään ja miten ne rahoitetaan. Ja tietystikin täytyy kunnioittaa myöskin valtion tukisääntöjä. Tämä on tärkeä asia. Pelkään, että mietintö juuri vesittää tätä jäsenvaltioiden oikeutta. Siksi me emme voi hyväksyä tätä mietintöä. Katsomme niin ikään, että se tosiasia, että yleishyödylliset taloudelliset palvelut on eri tavoin hoidettu eri jäsenvaltioissa. Tämä ei, pidä, tämän ei pitäisi johtaa nyt siihen, että Eurooppa yhtäkkiä ryhtyy määrittelemään, miten ne pitää hoitaa ja toimittaa nämä palvelut. Minun kokemukseni monista keskusteluista kansalaisten kanssa johtaa minut siihen johtopäätökseen, että nämä vain ärsyttäisi kansalaisia ja herättäisi Eurooppaa vastaisuutta rahoitus- ja kriisin yhteydessä Ja kun Euroopan unionin hyväksyttävyys muissa jäsenvaltioissa myöskin kriisissä, ei pitäisi tällaisen ryhtyä. Siksi katson, että on erittäin tärkeää, että kansalaiset saavat sellaisen mielikuvan, että Eurooppa ei puutu joka ikiseen asian, vaan että Eurooppa kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta ja hyväksyy sen ja pidättäytyy tällaisesta toimista. Lissabonin sopimuksessa on tämä tärkeä sääntö. Sillä lukee, että nämä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden kontolle. Lisäksi ne kansalaiset, jotka ovat, elävät köyhissä talouksissa, kotitalouksissa. Näiden edut pitäisi muistaa, näin pitäisi saada palvelut ilmaiseksi, mutta tässä nyt mennään täysin väärään suuntaan. Kansalaisia ei pitäisi auttaa tuhlaamaan, vaan pikemminkin kannustaa käyttämään energiaa säästäväisesti. Heidän pitää saada apua ja neuvoja, ja heidän pitäisi saada energiaa kohtuullisen hintaan, mutta ei näitä palveluita pidä ilmaiseksi antaa. Muissa suhteissakin olen skeptinen sen suhteen, että Euroopan nyt pitäisi ryhtyä määrittelemään sitä, miten lähiliikenne esimerkiksi hoidetaan, pitäisikö sen olla ilmaista. Kaiken täytyy voida päästä itse. Paikallisdemokratia, sitä ei saa tällä tavalla vesittää. Ei Eurooppa voi puuttua kaikkiin asioihin. Mikäli tähän puutumme, ei kannata ihmetellä, miksi Euro- Eurooppa-vastaisuus vain kasvaa ihmisten keskuudessa. Paikallisdemokratia on. Asioita ei pidä tässä asettaa kyseenalaiseksi. Näin sivuminen sanoen katson, että tässä on muitakin herkkiä kysymyksiä. Ja minua hämmästyttää, kun te puhutte yleisyydestä palveluista, teillä olisi pitää mainita myöskin vesihuolto, koska vesi kuuluu myöskin yhdellisiin palveluihin, mikäli vesi ei ole mukana. Tämä johtuu ehkä siitä, että te itsekin olette huomanneet, kuinka herkkä ja politisoitunut kysymys tämä on, ja tähän täytyy suhtautua varovaisesti, mutta seuraamus tästä olisi, on kuitenkin se, että tässä muodossa me emme voi tätä mietintöä millään tavalla hyväksyä. Emme kerta kaikkiaan. Uh, Mr. Hatzimarkakis is here. on täällä. Oletteko te varjoesittelijä? On behalf of Ole Schmidt, okay. who is our... Uh, joo, kyllä puhun Ole Schmidtin nimissä. Hän on meidän varjoesittelijämme. Sanon nyt, puhun nyt hänen ajatuksiaan tässä. Hän kiittää esittelijää kat- kattavasta uh, mietinnöstä hänestä pitää kuitenkin käyttää tällaista haavoittuva kuluttajatermiä varovaisesti, jos kaikki kuluttajat mielletään haavoittuviksi, silloin sieltä eivät erotu ne, jotka todella tarvitsevat erityistä apua ja turvaa. Äh, äh, millä, millä tavalla tämä äh, käsite sitten määriteltäisiin, sitten tätä voidaan käyttää myöskin eri tavalla eri, eri maissa. Ulla Smith on yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tätä asiaan pitää puuttua, mutta onko lainsäädäntö sitten paras tapa näin toimia ei varmaankaan ehkä ole. Mitä sitten energiaan tulee, useimmissa maissa pitää panna täytäntöön jo olemassa olevat välineet sisäisen, sisäisten energiamarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Uh, well, Kiitos paljon. Kenties Rova Keparta haluaa puhua ja itsekin sanon muutaman sanasen varjoesittelijän ominaisuudessa ryhmän nimessä. Nykymuodossaan meidän ryhmämme ei voi tukea tätä mietintöä monestakin syystä. Ymmärrän ne asiat, jotka Rova Ryrekin tässä mainitsi. Mutta kenties voin aloittaa myönteiseen sävyyn toteamalla, että minun nähdäkseni meidän pitää kerta kaikkien keskittyä niihin asioihin, jotka kuuluvat tämän valiokunnan toimivaltaan. Rova Kalbeltsä siirtyy tässä hieman pidemmälle, meni hieman pidemmälle. Meidän valiokuntamme ei vastaa esimerkiksi uusiutuvasta energiasta eikä vihreästä energiasta. Meidän kuuluu tällä käsitellä asioita, jotka liittyvät kuluttajan suojaan ja avoimuudesta ja maksuista, jotka liittyvät vihreän energiaan. Täällä on puhuttu, ja tämä on sinänsä ihan kohdallaan, mutta kun puhutaan vihreistä tuotteista, tämä osittain liittyy siihen, miten energialan yritykset tarjoavat tällaisia pakettiratkaisuja kotien lämpöeristämiseksi esimerkiksi. Legitiimisti voimme keskittyä näihin seikkoihin. Jotkut kollegoistamme katsovat energiapolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja huolehtivat tästä puolesta. Ei siinä mitään. Ja sitten palvelun tarjoajan vaihtaminen ja tariffit. En tiedä, oletteko te, herra Weidenholzel, tutustunut työhön, mitä on tehty tämän osalta. Vilmela tienti mietinnön energiasta ja liikenteestä esimerkiksi edellisellä vaalikaudella. Ja noissa mietinnöissä sanottiin moniakin asioita, jotka ovat suhteellisen merkittäviä myöskin tässä vaiheessa. Teidän kannattaisi ehkä tutustua noihin mietintöihin. Ei tässä nyt kannata ryhtyä pyörää uudelleen keksimään. Kollegat saattavat eri mieltä, ne jotka ovat työstäneet asiaa, mutta avauskappaleissa te viittaatte yleisiin kuluttajien oikeuksia, jotka pitäisi harmonisoida silloin, kun on kyse yleishyödyllisistä palveluista. Minun muistikuvani mukaan ja kenties Rova Gebhardt mm-hmm. myöskin muistaa asian, koska hän hoitaa asiaa. Silloin kun puhuttiin kuluttajan suojasta, siellä jo soveltamisalan kuului myöskin yleishyödylliset palvelut, joten me olemme saaneet jo edistystä aikaan ja todellinen kysymys nyt liittyy teidän kolmanteen kohtani mietinnössä. Te toteatte, että mikäli kuluttajan suojeltu vain mikäli kulten oikeuksia voidaan pistää täytäntöön. Tämä on hyvin laaja kysymys, jota pitäisi kenties painottaa vielä enemmänkin, koska minun nähdäkseni teidän mietintönne sävy, josta olen kyllä samaa mieltä pitkälti, on sellainen, että joihinkin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota kuluttajan oikeuksien kohdalla ja joissakin kohdin silloin kun kyse yleisyydestä palveluista pitäisi ehkä syventyä asioihin vielä enemmän ja painottaa juuri kuluttajapuolta tässä. Tässä kontekstissa pyytäisin, että te tarkastaisitte minun oma mietintöön, joka liittyy teleliikennealaan. Eilen kun keskustelimme kuluttajan oikeuksista teleliikennealalla, televiestintäalalla, olemme päättäneet nyt yhteisestä kehyksestä kuluttajan oikeuksia varten, koska Muuten markkinat saattavat sirpaloitua kuluttajan suojan kannalta, ja kun kuluttajat vaihtavat palvelun tarjoajaa, silloin pitää hinnata esittää selkeästi ja hintatarjousten pitää olla ymmärrettävissä. Ja tämä neutraaliuskysymys tulee tässä kohtaa kuvan mukaan. Nyt meillä on tämä mietintöluonnos saatavilla ja siihen voi tutustua. Minulla on hieman sellainen tunne, että teleliikennealalla me hoidamme näitä asioita hieman rinta rinnan tämän teidän mietinnön kanssa. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Sitten postipalveluista. Herra Areassa on laatinut tästä mietinnön ja DG Markta, markkinapääosasto, on myöskin ottanut kantaa, antanut ehdotuksensa. Ja kun kuluttajahintojen avoimuutta peräänkuulutaan esimerkiksi postipalveluissa, ja muissakin palveluissa, niin katson, että jälleen kerran meidän pitäisi olla johdonmukainen tuonkin asian suhteen. Tässä mietinnössä täytyy kerta kaikkien välttyä siltä, että esitetään ristiriitaisia poliittisia lausumia. Yleisesti ottaen te sanoa, että postipalveluiden liberalisointi ei ole tuonut merkittävää hyötyä kuluttajalle. En ole varma, että olen ikinä nähnyt mitään sellaista mietintöä, joka tukisi teidän kenties henkilökohtaistakin näkemystänne. Mietinnössänne Teidän pitäisi keskittyä nimenomaan kuluttaja-asioihin. Ja joten toivoisin, että vielä katsoisitte näitä asioita uudelleen ja tutustuisitte muihin mietintöihin, joita täällä on laadittu. Rova Ryyle viittasi myöskin vesipalveluihin, mutta ilmaliikenteen osalta esimerkiksi on tehty hyvin paljon työtä. Sitä työstään tälläkin hetkellä ja tuota lainsäädäntöä pyritään parantamaan. Tämä on erittäin tärkeä liikenne liikennealan kuuluva palvelu, mutta ei tällainen julkinen tai yleisyyden palvelu, josta te puhutte, mutta sama pätee myöskin vesiliikenteeseen. Joten oli miten oli. Uskon, että meillä nyt on pohja. mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä yleisyyden palveluiden kannalta ja kuluttajansuojelun osalta. Hyvin, hyvin paljon tarkistuksia tulee kyllä tähän mietintöön vielä, niin että mietintö on sitten hyväksyttävissä, jotta minun ryhmäni ja kenties muutkin ryhmät sitten voivat tukea sitä. Ja nyt sitten Rova Gebhardt on se puheenvuoron. Haluatko joku muu vielä puhua? Mandersa, Gebhardt, mutta Gebhardt ensin. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myös tästä oikein hyvästä työstä. Ehkäpä minun täytyy nyt äh, rauhoitella hiukan sitä, mitä täällä tehdään. Olen tarkastellut tätä tekstiä, eikä tässä nyt ole kyse siitä, että unionin toimivaltoja lähdetään siirtelemään, vaan minun mielestäni meidän täytyy pohtia erityisesti kuluttajan suojan parantamista yleishyödyllisten palvelujen alalla. Sehän on hyvä pyrkimys. Olisi mielestäni väärä sitten hylätä tähän pyrkivä mietintö tuosta, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että tämä kuluttajan suoja toteutuu. Kun ajatellaan joitain valtioita, kuten vaikkapa Puolaa tai Tsekkiä, niin siellähän on aivan todellisia ongelmia kuluttajien suojelemisen alalla – ei riitä, että toteamme, että onhan meillä sääntöjä, säännöt ovat olemassa. Ei, vaan äh, kyllä meidän täytyy parlamentissa muistuttaa siitä, että sääntöjä on myös kunnioitettava. Esimerkiksi postipalvelujen alalla liberalisointi on johtanut monien kuluttajien äh, tilanteen heikkenemiseen. Vaikkapa Saksassa on käyty ainakin äh, meillä paljon keskustelua mm, tästä, koska esimerkiksi erässä kunnassa – vaali, vaaliasiakirjat toimitettiin ei suinkaan tavallisen postin kautta, vaan halvemman palveluntarjoajan kautta. Ja sitten sellaiset kuluttajat, jotka sattuivat olemaan lomalla ja olivat pyytäneet postin jälkilähetystä, eivät saaneetkaan sitten postin kautta näitä vaali äänestyslipukkeita, eivätkä näin ollen päässeet äänestämään, eli heidän äänioikeuttaan rikottiin. Emmekä me näin ollen voi vaan todeta, että ei tällaisia mietintöjä tarvita. Kyllä tarvitaan, kyllä meidän täytyy pohtia, että mihin suuntaan haluamme tällä alalla kulkea ja mitä vastauksia tarjoamme niin, että kuluttajat asiakkaana saavat tarpeellisen suojan näitä palveluja käyttäessään. Minun mielestäni tässä mietintöluonnoksessa on ihan hyviä pyrkimyksiä. Minä tuota joukkokannetta nyt välttämättä kannata tällä alalla yksinomaan, koska minä haluaisin sen laajasti käyttöön koko Euroopan unionissa, mutta kyllä me voimme tehdä tästä sitten tarkistuksia. Mutta se, että me sanomme, että ei käy, emme voi toimia, Kyllä voimme ja kyllä meidän täytyy. Meidän täytyy huolehtia kuluttajan suojasta ja meidän täytyy tarkasti katsoa, että mihin, miten siihen päästään, koska eivät suinkaan kaikki yleisyödylliset palvelut tai kaikki tämän tyyppiset palvelut kulu yleisyydellisiin tai yleisyydellisiin taloudellisiin palveluihin. Kyllä on sellaisiakin palveluja, jotka on vapautettu, mutta joiden ö, suhteen tarvitaan välttämätön kuluttajan suojataso. Kiitos. Good. Well, I'm pleased we've provoked a bit of... E, e, e, enemmän vähän porukkaa tulee äänestyksen kynnyksellä. Olin Langen, halut, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja ihan lyhyesti vain. Äh, olen ihan eri, eri linjoilla Kepharin kanssa. Totta kai voi olla, että tietysti että, ei tämä yleishyödyllisten palvelujen liberalisointi ole välttämättä oikealla tiellä, mutta se mitä että se, että on, on kansallinen asia, niin se pelkästään on, on kansallinen ongelma, jos mikä. Että tässä on pulmana se, että Eurooppa pyrkii kaikin puolin ää, sorkkimaan ja puuttumaan kaikkeen lainsäädäntöön aivan liikaa, mikä sitten on johtanut aika pitkälle tällaisen Euroopan vastaisen mielialan leviämiseen. Barosan on, todennut, että, että Euroopan pidän, pitäkään huolta siitä, mikä koskee Eurooppaa ja sitten muut kaikki, muut kaikki asiat sitten ratkaistakoon kansallisella tavalla. Ja tämä nyt sitten on todellakin kansallisen tason ongelma, jos ongelman luettelo, jos mikä. Täytyy, täytyy meidän rajoittua siihen, mikä on pelkästään tällaista eurooppalaisella tasolla säädeltävissä, ja Gebhard huutaa välinettä, eihän mitään muuta ole sanonutkaan. Well, Mr. Vittens also... No, äh, tässä, no niin, tässä äh, Weidenholzer pyysi vilkasta keskustelua, sitä saatiin äh, äh, on varmaan ollut mielenkiintoinen varjoesittelijöiden kohtaaminen kanssanne. Nyt sitten varmaankin tässä on viisi minuuttia vielä aikaa. Annamme komission edustajille naiset ensin periaatteella puheenvuoron. Ja, ja, ja myöskin sitten ehkä mitä herra Potsmarski näistä postipalveluista tuumi. Olkaa hyvä. Kiitos kovasti. Kiitoksia vielä kovasti herra Weidenholzer. Alkuun kiitokset ovat paikallaan tästä mietintöluonnoksesta ja samoin jäsenten kommenteista aamulla. Kuten tiedetään, heinäkuusta lähtien meillä on ollut kuluttaja suojasta erityisesti vastaava komissaari. Se, että me olemme antaneet yhden, yhdelle komissaarille koko tämän salkun erikseen ja ainoastaan kuvastaa sitä, mitä mekin, miten paljon mekin äh, painotamme tätä seikkaa. Nimitsa komissaarina on nimenomaan äh, äh, pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kuluttajien mahdollista parempiin ehtoihin monilla sektoreilla. Esimerkiksi energia, kuljetus, joukkoliikenne ja postipalvelut ovat näissäkin mukana. Ja komission puolelta on toki myöskin mielletty, että tässä on katettu aika aika laaja kirjo erilaisia asioita, jotkut horisontaalisia, jotkut vertikaalisia ja toiset, toisia ei välttämättä ole vielä edes Euroopan tasolla säännötykään kuten todettua, mutta, kuten, äh, mutta nyt myös sisäisesti komissiossa pohdiskelemme sitä, miten me voisimme äh, tähän äh, mietintöön reagoida. Ja tässä vaiheessa riittänee, jos mainitsen, että että et esimerkiksi energiasektori, jota tässä on, no, joka tässä on merkittäväksi sektoriksi nostettu esille, niin, niin siinä haluaisin äh, muistuttaa kol, kolmannen energiapaketin yhteydessä tehdyn energiatehokkuussektorin äh, saran työtä. Ja itse asiassa äh, 16-17 päivä äh, Äh, joulukuuta on luvassa kaksi sidosryhmäkertomusta äh, yhdessä äh, sidosryhmien kanssa kehiteltyjä raportteja kertomuksia näistä kuluttajajärjestöistä ja elinkeinoelämästä jotka nimenomaan koskevat näitä, näitä aloja, joita, joita tässä on mainittu tässä mietinnössä. Esimerkiksi sähköinen laskutus, laskutus ja henkilökohtaisten tietojen hallinta Samoin hinnoittelun äh, läpinä äh, äh, näkyvyys, tietojen siirrettävyys, verrattavuus ja muita seikkoja, joita tässäkin mietinnössä on sivuttu esille nostettu. Ja samoin myöskin sitten kuluttajien haavoittuvuus, ulottuvuus on niin ikään näissä, näissä selonteoissa ja kertomuksissa esille nostettu, mitkä, mistä sitten saamme evästystä omia, omaan vasta, vastineeseemme nythän on jo olemassa sellaista lainsäädäntöä, jota on myöskin täytäntöön pantava. Tässä tapauksessa komissio toteaa, että kaksi pääosastoa, Sanko ja Energia, ovat tiiviissä yhteistyössä sen varmistamiseksi, että nämä määräykset sitten todella täytäntöön pannaan yhteistyössä tietenkin tiiviissä sellaisessa jäsenmaiden kanssa. Samassa yhteydessä on tarkoitus esitellä myöskin parhaita käytäntöjä käytänteitä niin, että voidaan sitten joissakin maissa jo käytössä olevat hyvät käytännöt saattaa laajempaan tietoon muihinkin jäsenmaiden keskuuteen niin, että, että kuluttajat voivat sitten todellakin tämän, näiden sektoreiden, tämän sektorin avautumisesta ja vapautumisesta hyötymään. Jäsenmaiden tilanne vaihtelee maasta toiseen hyvinkin suuresti, mutta yleisesti ottaen energiasarka on sellainen, jota, jossa jossa on paljon tyytymättömyyttä kuluttajien keskuudessa. Samoin äh, televiestintäpaketti, joka on, on tulon päällä, tulee toivon mukaan sekin, sekin äh, äh, vastaamaan joihinkin niihin huolenaihin, joista, joita mietinnössä on esille nostettu. Mutta on toki tässä muutakin vielä, jota täytyy lähemmin tarkastella. Sitä paitsi meillä on Sankossa menoissa selvitys kuluttajien haavoittuvuudesta. Ja tässä on nimenomaan keskitetty uusiin, uusiin se haavoittuvien kuluttajien ryhmiin, jota tässäkin mietinnössä on esille nostettu. Ja tämähän on vain osoituksen siitä, että jatkossa on työtä merkittävästi tehtävänä. Ja nyt sitten vielä että sisämarkkinaosaston edustajalle puheenvuoron. Please ask, um... Voinko nyt pyytää, että ihmiset kunnioittuisivat vieratamme ja eivät metelyisi täällä. Täällä on hyvin paljon nyt meteliä muun muassa esittelijän lähi- lähisyydessä, joten mikäli haluatte nyt keskustella jostakin asiasta, niin voitteko mennä tuonne salin ulkopuolelle. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, Mr. Rapporteur. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, arvon jäsen, että olen iloinen voidessani nyt lyhyesti kommentoida postipalveluita. Mietinnössänne te mainitsette, että yleisyydelliset postipalvelut täytyy taata kaikkialla kohtuuhintaan ja laadun täytyy olla korkea. Haluan vahvistaa sen, että hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin elokuussa tänä vuonna postipalveluista kaudelta 2010-2012, postiunionia tai postipalvelut on taattu kaikille Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Uskoakseni postiuudistus aloitettiin 1992 vihreän kirjan myötä. Olemme tehneet työtä johdonmukaisesti yleisyydisten postipalveluiden alalla. Direktiivissä on lukuisia johtonsa kappaleita, jotka parlamentti halusi mukaan mukaan luettuna 19 kappale 19, 20, 22, 2024, jotka painottivat postipalveluiden saatavuutta maaseudulla tärkeän infrastruktuurin osana. Tämä asia on se, joka täytyy ottaa huomioon. hyvin tietoisia näistä kysymyksistä. Mitä artiklaan 19 direktiivistä tulee? Sillä puhutaan sisäisistä ja ulkoisista vaikutusmenettelyistä, se on kun on kyse postipalveluista ja yleisyydestä ja muista palveluista. ADR-direktiivi artikla 19. Tässä pätee kaikkiin postipalveluiden tarjoajien yleishyödyllisestä palvelusta, kun on kyse, mikä vaihtoehtoinen riitoratkaisu tässä pätee. Mitä työolosuhteisiin tulee? Minun täytyy mainita, että direktiivissä aivan eksplisiittisesti viitataan mahdollisuuteen, että sääntelyviranomaiset puuttuvat, mikäli työolosuhteita ei kunnioiteta. Työolosuhteet ja niiden kunnioittaminen ovat erittäin tärkeä vaatimus artiklan 2.19 mukaan tässä direktiivissä. Tämä on uusi seikka, joka hyväksyttiin, kuten mainitsitte, yli parlamentin, parlamentin jäsenistä yli 500 oli tästä samaa mieltä, mutta tästä hyvin pitkään. Mikään tutkimus ei ole koskaan vahvistanut sitä, että liberalisointi olisi johtanut siihen, että palvelut olisivat heikentyneet tai rakenteet olisivat tuhoutuneet. että Liberalisointi ei välttämättä ole tuonut kaikkea mahdollista hyötyä, jota oli kuviteltu liberalisoinnin tuovan. Mutta nyt täytyy nähdä hieman kokonaisvaltaisemmin tämä kuva. Tulevina vuosina Komissio tulee antamaan viidennen täytäntöönpanokertomuksen ja ensimmäisen sen jälkeen, kun markkinat täysin avattiin, olemme laatimassa tätä kertomusta tällä hetkellä. Voitte olla varmoja siitä, että tulemme laatimaan erittäin objektiivisen arvion tuloksista. Asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin mitä voi toivoa tai pelätä. Joissakin kohdin on harmaatakin aluetta, ja me seuraamme tilanteen kehittymistä erittäin tarkalleen. Ja mitä sosiaalisiin olosuhteisiin tulee, meidän täytyy ottaa huomioon se, että komissaari Michel Barnier pisti pystyyn jotakin vuosia sitten foorumin, jossa kokoontuvat yhteen Euroopan parlamentin edustajat, eri sidosryhmät, palveluiden tarjoajat ja muut osapuolet käsittelemään näitä samaisia kysymyksiä ja myöskin työmarkkinavuoropuhelua käsittelevä komitea on pohtinut asiat liittyvätä postipalveluihin. Olemme täysin tietoisia siitä, että kyse on tärkeästä asiasta ja tarkastelemme tätä myöskin täytäntöönpanokertomuksen yhteydessä, joten voitte olla varmoja siitä, että me pidämme tätä asiana tär- asiaa tärkeänä. Tämä on toimiala, joka on hyvin lähellä tavallista ihmistä, koska ihmiset tulee postia Posti jaetaan joka ikinen päivä, viiteen päivänä viikossa kaikkelle Euroopan unionissa. Tämä on erittäin tärkeä osa unionin taloutta myöskin. Tästä syystä mekin olemme erittäin kiinnostuneita tästä asiasta. Me tulemme seuraamaan tilanteen kehittymistä täytäntöpana kertomuksen yhteydessä. Puheenjohtaja mainitsi integroidun pakettien toimintaista koskevan kertomuksen. Komissio antaa etenemissuunnitelman tästä vielä ennen joulua. Tässäkin me painotamme tarvetta ottaa huomioon työolosuhteita ja sitä sen, että työolosuhteita täysin kunnioitetaan. Kuulemismenettely on nyt käynnistetty ammattiliittojen kanssa ja voitte olla varmoja siitä, että suhtaudumme tähän asiaan vakavasti. Nyt ei kyse niinkään yleisyyristen palvelujen tarjoajista, palveluntarjoajat kunnioittavat sääntöjä täysin. Tämä on asia, joka kuuluu soveltamisalaan, mutta joskus, kun tulee suuria yrityksiä eteen, ei nyt haluta mainita tätä tiettyä palveluntarjoajaa, tällä alalla alkavaa palveluntarjoajaa en halua mainita, siitä on jatkuvasti kirjoitettu lehdissä, mutta joillakin sektoreilla alihankkijoiden suhteen on ongelmaa, ongelmia mutta me haluamme varmistaa sen, että kaikki todellakin kunnioittavat työolosuhteita. Yleisyydestä palvelusta luin tänä aamuna, että sopimus on syntymässä SPD ja CDU-CSUn välillä uuden koalitiohallituksen pystyyn pistämiseksi. Yleisyydestä palvelut huokean hintaan täytyy varmistaa kaikkialla myöskin Saksassa. Tämä on osa hallitusohjelmaa. Me tulemme seuraamaan tilanteen kehittymistä jäsenvaltioissa ja katsomme, että sääntöjä noudatetaan. Ja ensi vuoden kertomus tulee olemaan objektiivinen. Se tulee luomaan pohjan teille lisäkeskusteluita varten. miten teemme teidän kanssa yhteistyötä tämän asian tiimolta jatkossakin. Kiitoksia. Herra Turnbullille kiitos ja Pocinskille myöskin siitä, että olette täällä. Suuret kiitokset. Te kommentoitte niitä asioita, joita mekin täällä mainitsimme keskustelussa ja työ jatkuu. E, esittelijä Weidenholzer voi nyt lyhyesti vastata, koska aika on vain vähän. Ja sitten kerron aikataulusta. Siis Kiitos paljon. Täällä on kyllä niin kova taustahäly jo, että vähän vaikea keskittyä puheenvuoronsa, mutta kiitän kuitenkin komission kollegoita puheenvuoroista tässä tärkeässä keskustelussa. Mielelläni otan kyllä evästykseksi teidän sanomanne. Ja tästähän tämä keskustelu vain paranee. Tämän päivän keskustelu on osoittanut, että mm, niin kuin parlamentissa pitääkin, niin asioista voidaan keskustella suoraan ja rehellisesti. Toivon kovasti, että mm, kaikki eri ryhmät osallistuvat tähän työhön niin, että tämä eloisa keskustelu sitten saa lopputuloksenaan hyvän mietinnön. Älkää nyt sanoko vielä tässä vaiheessa ei. Rova Ryyle, käykäämme keskustelua ja katsokaamme sitten, saammeko aikaan kaikkien hyväksymän lopputuloksen. Eli kun tässä puhutaan siitä, että tarvitaanko Eurooppaa lisää tai enemmän, niin ilmeistä on, että Euroopan toimet ovat kyllä aiheuttaneet ongelmiakin joissain tapauksissa, mutta toisaalta sitten Euroopan taholta voidaan ehkä korjata näitä kielteisiä kehityksiä ja siksipä toivoisinkin, että te alun alkaen sanoisi ei, vaan kävisitte avointa keskustelua ja varjoesittelijöiden kanssa sitten kokouksissa voimme tosiaan palata näihin asioihin. Kiitoksia. Good. Well, I agree with you. Um, so, I... Uh, Kiitos. Tämä on todellakin ollut hyvä keskustelu. Olen tästä samaa mieltä ja tulemme tekemään yhteistyötä. Ja monet mainitut seikat ja yksityiskohdat varmaan pistettiin tällä muistiin. 10. joulukuuta. Tarkistukset viimeistään tammikuun 22. tai 3. Sitten katsotaan tätä tarkistuksia ja helmikuussa äänestetään, jotta saamme tämän sitten täysistuntoon ennen vaaleja. Joten Tämä oma mietintö on asia, jonka parissa te varmaan vielä teette työtä paljonkin. Kaikki valiokunta-aloitteet, valiokunta-aloitteessa mietintö ovat olleet erittäin suureksi hyödyksi poliittisen keskustelun aikansaajina. Sitten äänestykset. Tervetuloa kaikki, jotka ovat tulleet tänne paikalle äänestämään. So normally members of this committee, um, so uh, we'll try and make the vote enjoyable for you. No, toivottavasti äänesty- yritämme tehdä äänestystä niin mukavia kuin vain mahdollista. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortit mukana, koska tiukoissa äänestyksissä käytetään yleensä korttia apuna. Ja itsekin äänestän tänään ryhmäni nimissä. Joskus äänestän, joskus en, mutta nyt tiedoksi, että minä äänestän. Tällä kertaa, joten siirtykäämme nyt sitten ensimmäiseen äänestykseen. Kyse on lausunnosta liikennevalikunnalle yhteen toimivan EU-laajuisen IK-järjestelmän käyttöönotosta. Tämän jälkeen, äänestysten jälkeen, kuulemme esityksiä joistakin tärkeistä seikoista, jotka liittyvät yleensä tähän satelliittinavigointijärjestelmään, joka meitä kovasti kiinnostaa. että mikä teillä on aikaa, niin jääkää ihmeessä vielä paikan päälle. Rova Sinälova tulee johtamaan tuota kokouksen osaa. Te, jotka ette ole seuranneet tätä asiaa, olemme saaneet kertomuksia koskee tämä kerta, mietin, joka koskee tätä asiaa liikennevaliokunnassa. Liikennevaliokunta äänestää ensi kuussa tästä ja sitten nämä kaksi mietintöä liittyvät toisensa tai yhdistetään toisensa. Kaikki on varmaan kunnossa, joten teidän tarvitsee näkää puheenvuoro. Hyvä, sitten äänestetään artikla 1. Otsikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten siirrymme artiklaan 1. Tarkistus 10 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 on vedetty pois. Tarkistus 12. Sinun tehty suunnan tarkistus herra Weidenholzer on sen tekijä. Toivottavasti hyväksytään, joten puolesta vastaan hyväksytty. Sitten on tasaan kappaleihin tarkistus 4. Pyydän anteeksi Tarkistus kolme korjaa puheenjohtaja. Artikla 1 ja uusi esittelijältä. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Nyt äänestämme koneellisesti. Ja äänestämme koko tästä lausunnosta. Äänestys alkaa. Äänestäneitä henkilöitä on 32, 33 korttia koneissa. Nyt on 34. Oletko nyt kaikki äänestäneet? Onko joku vielä äänestämättä? 34 korttia on koneessa, mutta vain 33 on äänestänyt, mutta äänestys päättyy nyt kuitenkin. 28 puolesta 5 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Kiitoksia paljon Rova Senälovalle. Seuraavaksi herra Kofferaatin mietintö. Kyse on lausunnosta oikeustansioiden valiokunnalle, uskoakseni. Kyse on tietyiltä suurilta yrityksiltä ylitettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoista koskevien tietojen julkistamisesta on kyse. Haluaako herra Koferati sanoa jotakin? Ensin esittelen ominaisuudessa ei halua, joten siirrytään suoraan äänestyksiin. Aloitamme tarkistuksesta 36 puolesta. Taidetaankin äänestää koneellisesti, koska tässä näkemykset eh, hajoavat. Tarkistus 36, äänestys alkaa. 34 korttia on koneessa, joten äänestäkää vähän nopeammin, koska täällä on vieläkin yksi haamukortti jossakin. Mutta hyväksyt joka tapauksessa yhdellä äänellä. Ehkä tämä viimeinen kortti olisi ratkaissut tämän toisin. Onko täällä joku, joka ei ole paikalla, mutta kortti on kuitenkin koneessa? Hieman kummallista. No, oli miten oli hyväksytty. Tarkistus 37 suullisella tarkistuksella höystettynä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Pyydän anteeksi, tässä onkin kohta kohta äänestys. Kompromissi yksi osa yksi puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Kompromissi kaksi osa kaksi korjaa puheenjohtaja. Kompromissi yksi osa kaksi Pyydän anteeksi. Yksi osa kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä 16 puolesta 17 vastaan. Sitten kaikki muut tarkistukset, jotka tähän liittyvät, raukeavat minun paperitteni mukaan. Ja siirrymme nyt sivulle 4. Tarkistus 12, jonka on tehnyt esittelijä puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 56 raukea, kompromissi 2 puolesta vastaan Selkeästi hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Joten seuraavaksi tarkistus 14, jonka tehty esittelijä. Äänestys alkaa. Tarkistus 14. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 61 ja suullinen tarkistus esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin ikään hylätty. Kompromissitarkistus 1a oli automaattisesti hyväksytty, koska hyväksymme ykkösen, joten siirrymme suoraan johdantosan kappaleisiin ja tarkistus 24 ensimmäisenä. Äänestys alkaa. Ei kun puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan niin ikään hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan Hyväksytty. Näin ollen koneäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 33 korttia on koneissa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 puolesta kolme vastaan. Kiitoksia paljon edustaja Koferaatti.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 Äänestys alkaa. Otsikko ensin puolesta. Muutosesitys 1. Koko tämän mietinnön otsikko puolesta selvästi meni läpi. Sitten 5 äh, raukea. Kompromissi 4. Vastaan hyväksytty. Sitten äh, työllisyys 20 puolesta. Aloitamme äänestyksen tästä Äänestys päättyy. 17.15 hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan hyväksytty 30 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt kompromissi 6 puolesta vastaan hyväksytty muutosesitys 13 suullisena muuti, muutosesityksineen puolesta vastaan hyväksytty. Muutosesitys 14. Tämä, tämä on tällainen tekninen muutos, mutta kuitenkin sitä äänestetään hyväksytty. Puolesta vastaan hyväksytty. 16. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta öö, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Nyt meillä on sitten muutosesitys 20 tekninen siitä äänestää 23 työllisyydeltä kahdessa osassa. Demarien puol- hyvä. 23 ensimmäinen osa puolesta. Ai siinä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16-16 äänin hylätty siis. Jälkimmäinen osa raukeaa, koska ensimmäinen osa hylättiin. Sitten 124, Skovskilta ai, se, ai, se raukesi kanssa, anteeksi. Kompromissi 13 äh, äh, puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyys 24 Äänestys siitä alkaa. Empl 24. Äänestys päättyy. Hylätty. Työllisyys 25 puolesta vastaan. Hylätty työllisyys 26 ja 7, 132 suullinen puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Taisi olla hylätty, mutta hiukin naukin. Äänestys päättyy. Hylätty aivan oikein 16-16 äänen. Hyvä, että tarkistettiin. Kompromissi 15 äh, puolesta vastaan hyväksytty selvästikin sitten kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. 137, 25 on tekninen, siitä ei tarvitse, ai pitää äänestää 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan hyväksytty. 26 esittelijältä puolesta vastaan hyväksi. Eh, työllisyys 30 lisäyksenä 26. Sitä alkaa siitä. Siellä yksi ylimääräinen äänestäjä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 143 raukeaa. 146 on vedetty pois. Nyt olemme 147 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 28 esittäjältä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21, se on tullut jo käsitellyksi aiempien kompromissien kautta nyt sitten 158 perusteen pietikäiseltä. Siitä on äänestettävä. 158 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Niinpä sitten työllisyys 21 äänestykseen. Äänestys alkaa 31. työllisyysvaliokunnalta. Päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. 164 sitten puolesta. Pakko tarkistaa se koneella. 164 äänestys alkaa. saisi niukasti mennä läpi aivan 19.14 äänin hyväksytty. 162 vedetty pois. Kompromissi 25 nyt puolesta vastaan hyväksytty. Työllisyys 33 puolesta vastaan hylätty. 30 That the block is consistent of amendments 30, 34, 35, 37. Right. So we're voting on all the okay. Amendments. Okay. So uh, we've just come now. No niin. Nyt on äänestys, jossa on monta äh, muutosesitystä yhdessä. Äh, 30, 34, 35 ja 37 yhdessä. Se sopii kaikille äänestettäväksi Vokkina, Kaik- Eli tämä ensin, ennen kuin tämä. mutta kompromissi siis on yhä voimassa. Tässä vain muutosta, järjestössä muutetaan jos seuraavalla sivulla näitä 34, 35, 37 eivät ole tässä kompromississa mukana. Eli nyt sitten kokonaisuudessaan nämä mainitut puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Sitten 23 kompromissi puolesta vastaan hyväksytty sekin. Ja sitten seuraavalta sivulta näkyy 34 35 on jo äh, käsitelty ja mennään suoraan 24 kompromissiin puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten muutosehdotus 180 vastaan hyväksytty. Ja 37 oli tuossa kimppa-äänestyksessä. Sitten kompromissi 26 vastaan hyväksytty. Nyt sitten 39 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kulttuuri 3, 13 raukeaa. Työllisyys 35 siis seuraavaksi. Äänestys alkaa siitä koneella. Aha, nyt on 34 äänestäjää hylätty. Tervetuloa haamuäänestäjä. eläimenkirjassa. Siis 187 raukeaa, nyt menee, menen suoraan kompromissin 29, muut raukeavat. Kompromissi 29 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdata osaan. Johdata kappale 1, 3, 56, muuta ehdotus puolesta vastaan. Empl, äh, Empl 1 mukana, sitten vastaan hyväksytty selvästi. Nyt sitten kakkonen niin työllisyys kakkonen automaattisesti hyväksyttiin äskeisen myötä 58 raukea, 57 raukeaa, kulttuuri 1 raukeaa, 59 raukea, raukeaa, 60 seuraavaksi, eikö niin, puolesta. Morais puolesta. Vasta. Hyvä, hyvä. Selvästi meni läpi. Sitten suullinen muutosehdotus tässä luettavissa puolesta vastaan hyväksytty. 61 eh, employment 3 puolesta vastaan hyväksytty. 62 raukeaa. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. Kulttuuri 2. Kulttuuri 2. Äänestys alkaa kulttuuri kakkosesta. Äänestys päättyy. Onko tuolla taas tuo hamoinista? Niin no yhdellä äänellä läpi. 64 raukeaa Emple 5, niin ikään Emple 6 hyväksyttiin automaattisesti samaan syssyyn. 65 ei käy. Kompromissi 2, kompromissi 2 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 67 M plus 7 puolesta vastaan hyväksytty selvästi. 68 kulttuuri 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kulttuuri 4 puolesta vastaan hyväksytty. Muutos ehdotus 7 ja työllisyys 8 puolesta. Parasta tarkistaa eli siis 70 ja Empl 8. Reippaasti nyt. Sieltähän se löytyi. No niin, hyväksytty. 19 ja 15 äänin. Sitten 69 voidaan nyt äänestää, se on yhteen sopiva. 69 seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Kulttuuri 5 Äänestys alkaa siitä. kaksi vain jaksoja äänestä. Äänestys päättyy 18-15 äänin mennyt läpi. Employment 9 on mennyt jo. Ja mennään tunne ihan kulttuuri 7 asti. Ei kun 72 ko. Because we haven't put the vote. No, no. You haven't closed the vote. No, no. uh, we're just checking on amendment 72. Tarkistamme tätä vielä, tätä 72, mitä sen kohtalo on. And therefore we have to vote on 72. Right, we do have to vote on 72. 72 ää, ää, äänestykseen koska se tulee eh, yhteen sopiva lisäyksenä, eikä ole missään muualla tullut vielä esille. 72 muuta se puolesta vastaan hyväksytty, selvästi. Sitten puolesta vastaan hyväksytty. Muutosesitys 4 tullut jo katetuksi, mutta kulttuuri 8 seuraavaksi vuorossa. Äänestys siitä alkaa. 35 edustajaa paikalla, niin pikkuhiljaa tihkuu väkeä sisään, niinpä menikin yhdellä äänellä läpi, 18-17, 74 raukeaa, 73 raukeaa, 74 siis, siis Weidenholzerilta puolesta, ei kun se pannaan suoraan koneelle, äänestys alkaa 74. 35 ääntä annettu, 19.15 hyväksytty, työllisyys 11 puolesta. Äänestämme siitäkin koneella. Äänestys siitä alkaa employment 11. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten 75. Seuraavaksi äänestys siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tasapeli sillä säännöllä hylätty. Työllisyys 12. Työllisyys 12. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Työllisyys 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 77 sitten puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 78 on tullut hyväksytyksi jo työllisyys 14. Empl 14 siis puolesta. Siitäkin täytyy äänestää nyt koneella. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Sitten työllisyys 15 kahdessa osassa Demarien toivomuksesta. 15 ensimmäinen osa puolesta. Puolesta. Tämä joka säännöstä alkaa siis. Säännöstys päättyy. Hyväksytty. Sitten visit eh, employment 15. Eli jaha, kaksi, kakkososa on jo rauhannut, olipa mutkikasta tämä tullut jo aiemmin hyväksytyksi siis, tai katetuksi. 80 raukeaa, kun 17 hyväksyttiin, mutta äänestämmekö siitä lisäyksenä

esittelijältä itseltään puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, ei kun siis 84 väliin, 84 ääntä siitä alkaa. Ei ylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty selvästi. Kompromissi 28 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt ed- etenemme muutosesityksen 92 puolesta vastaan hyväksytty. Employment 17 siinä samassa. Sitten muutos 8 esittäjältä puolesta vastaan hyväksytty. 93 raukeaa ja 18kin raukeaa. Sitten 95 seuraavaksi lisäyksenä. 95 puolesta Hyvä, vastaan hyväksytty. Liitteisiin sitten ja, ja sitten muut nipussa. Nyt sitten tähän B-nippuun. Sulla 30, 27 kompromissi neljässä osassa. Kompromissi 27 sivulta 32 neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Toinen osa sitten, äänestys siitä alkaa. Päättyy. Tämä kävi äkkiä 19.16 hyväksytty. Kolmas, kolmas osa. Äänestys siitä alkaa. No, mikäs nyt maksaa? kolmella äänellä sekin hyväksytty. Neljäs osa sitten äänestys alkaa nelososasta. Ja päättyy. Sekin meni läpi. Kaikki muu raukeaa siis. Ja mennään aina. Emmekö ole sitten loppuäänestyksessä jo käsillä? Jaa, no niin, loppuäänestys nyt sitten avaan äänestyksen siitä, koko öö, mietinnöstä siis. Äänestys alkaa. Okay. Well, I'll give the report to the Uh, are there two more people who want to vote on this or not? Haluatko nämä kaksi myöskin äänestää, jotka ovat siihen oikeutettuja? 33, äänen 30 puolesta 30 vastaan hyväksytty. Onnettelut herra Hatsimarkakis. Hiljaisuutta, olkaa hyvä. Hiljaisuutta. Esittelijä saa ää, äh, nyt puheenvuoron. Ja ää, äh, i, mitä hän tähän reagoi ja, ja minkälaiset mahdollisuudet ovat saada läpi tämä ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa ja minkä, mikä strategia varjojen kanssa on. Kiitos puheenjohtaja. Tämä lainsäädäntökysymys on äärimmäisen tärkeä ainakin 10 prosentille kansalaisistamme, joilla on vaikeuksia päästä eh, julkisten palvelujen nettisivuilleen. Meillähän on tässä vain yksi yritys, jos haluamme ensimmäisen käsittelyn sopimuksen. Tämä merkitsee sitä, että neuvoston on omassa työryhmässään otettava tämä vielä Liettuan puheenjohtajakaudella joulukuussa käsittelyyn. He meille viestivät, että näin tekisivät. Kreikka, seuraava puheenjohtajavaltio, sitten yhdessä kolmikantaneuvottelussa tammikuussa yrittäisi saada aikaan sopimuksen kanssamme. Se on mahdollista. Olemme jo keskustelleet puheenjohtajavaltion kanssa tästä ja siksi olikin niin tärkeää, että meillä on mahdollisimman vahva parlamentin kanta. Nyt meillä on ja näin kreikkalaiset voivat tarkastella meidän kantaamme ja puhua jo neuvoston työryhmässä mahdollisesta neuvottelukompromisseista. Ja sitten toimitettaisiin äänestys ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta helmikuussa joko sen ensimmäisellä tai jälkimmäisellä täysistuntoviikolla ja sitten me saisimme ensimmäisen käsittelyn sopimuksen, jos kaikki menee hyvin. Siksi haluankin kiittää tuesta. Tämä äänestystulos oli erittäin selkeä. All right. well, I mean, Hyvä, no hyvä. Edistystä on saavutettu siis, mutta tässä, tässä vaiheessa tietysti äh, pitää sitten pyytää neuvotteluvaltuudet muodollisesti, muodollisesti sitten meiltä vielä joulukuussa, jotta pääsette sitten jatkamaan näitä neuvotteluja ja sitten omaa aikataulua rukkaamme tarpeen mukaan. Tietysti pitää vähän valmistautuakin, emmekä valmaan saa sitä ennen huhtikuuta valmiiksi sihteeristö saa nyt sitten alkaa survua tätä aikatauluun. Sen tulee aika, aika kiire varmaankin siellä on kiirettä luvassa täysistunnoissa. Kaikki muutkin haluavat omat asiansa valmiiksi. Mutta sihteeristö lähtee siitä liikkeelle. Maaliskuussa saattaa olla kyllä liian myöhäistä. Silloin jo vi- on aika viileä vaihe menossa. Tässähän ollaan sitten jo melkein vaalikampanjassa. Kyllä meidän täytyy yrittää tämä helmikuussa hoitaa. Silloinhan on kaksi täysistuntoviikkoa kuitenkin. You, the point is that if... No, mutta pointti on juuri siinä, että, että, että sinun strategiasi mukaan käynnistämme neuvottelut välittömästi tästä. Ja toivottavasti silloin sitten päästiin sopim, sopimukseen neuvostonkin kanssa jo, että, että sitä tarvitsee väännöstä vain kerran ja sitten se menee ää, kerralla, kerralla läpi. Mutta jos on lainsäädäntöteksti, neuvostolla lähettää minulle kirjeen ystävällisesti, että, että, että herra Harbour, voisitko ystävällisesti hyväksyä tämän jo parlamentissa hyväksytyn tekstin. Eli siihen menee kaksi kuukautta väkisinkin. Eli se nyt helmikuuhun oikein ehdi ehkä, mutta ensimmäisen keskustelukierroksen jälkeen neuvostossa varmaan tilanne valkenee vähän ja selviää. Tuliko tämä selväksi? Ainakin koordinaattoreiden pitää tätä käsitellä yksityis, yksityiskohtaisesti ottaa vähän, mitä poliittisten ryhmien lämpö siltä osin, mutta täytyy muodollisesti keskustella koordinaattorikokouksessa joulukuussa ja katsoa sitten, oletteko saaneet edistysaikaa vai ette. Tervetuloa sitten kuitenkin siihen kokoukseen tuolloin. Näin, näin sen on mentävä. Ja siinä on myöskin varjoesittelijöiden sitten saatava sanansa sanottavaksi kuuluville. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan luonnollisesti kaikkia tämän aamun esittelijöitä kiittää työstään, mutta puheenjohtaja erityisesti esittäisin kiitokset varjoesittelijämme Hatsimarkaakkiksen mietinnössä. Hän teki Siis herra Tarkovski teki tässä kovasti työtä eilenkin jo totesitte, että herra Tarkovski Puolan ää, ää, pääministerin taholta on nyt tullut kutsutuksi Puolan hallitukseen. Hänestä tulee digitaaliasioista vastaava ministeri. Haluamme toimittaa, toivottaa hänelle kaikkea hyvää työssään Puolan hallituksessa puolalaisena ministerinä. Tämä lienee viimeinen kokous, kun herra Traskowski on vielä täällä meidän riveissämme. Siksi halusin toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkossa. Well, I'm really delighted. Äh, äh, äh, ilahduttavat, että, että, että, että esittelijä Rasmussi on päässyt paikalle matkallaan tärkeämpiin tehtäviin viimeistä kertaa tässä, tässä, tässä valiokunnassa. On, onnittelut nimityksestä muuten. Olkaa hyvä. Thank you. No kiitos aivan ensin eh, tästä mietinnöstä, mitä verkkoon pääsyyn tulee. Minulla on sellainen vaikutelma, että ainakin yksi jäsenvaltio tulee tukemaan sitä, että asia saadaan nopeasti hoidettua. No, haluan kiittää lämpimästi teitä kaikkia näistä yhteistyön vuosista ja uskon, että pysymme kyllä yhteyksissä jatkossakin. Minä tulen huolehtimaan siitä. Kiitos oikein paljon ja nähdään pian. Uh, so uh, now we need to have, uh, we've got one more vote. No niin, yksi äänestys vielä. Uh, tekninen äänestys näistä uh, rakennustarvikeasetuksesta. Uh, sitten tämä paine, painelaitteet jäävät vielä seuraan kertaan, koska se on kesken vielä tuolla neuvostossa. Stailer saatte kohta puheenvuoron. Itse asiassa tämä on nyt ensimmäinen, ensi, ensimmäinen delegoitujen säädöksen alainen hyväksymismenettely. Näistä tämä on tuolla kotisivulla ollut luettavissa. Edustaja Steiler on tässä ollut ankarasti ja ahkero, ahkero, ahkera eh, rakennustuoteesittelijämme ollut pitkin vuosia. Ja toivottavasti hän nyt sitten suosit, eh, antaa meille suositukset siitä, mitä tehdään. Tämä on eh, sellainen kyllä tai ei äänestys hyväksymyksen vai emmekä, koska mu- muutoksiin ei ole mahdollisuutta. Joko hyväksymme tai hylkäämisen. Saatte nyt tilaisuuden johdatella meidät tämän asian äärellä ja katsotaan, onko se hyväksyttävässä. Sitten olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut aika kiinnostava prosessi. Ja varjoesittelijät ovat olleet todella yhteistyöhaluisia ja antaneet erittäin hyvää palautetta. Ja kun tilanne nyt on sen, että voimme vain hyväksyä tai hylätä ehdotukseen, ehdotan, että hyväksymme sen. Olemme kuitenkin oppineet tästä prosessista aika paljon. Ei se täydellinen ollut, mutta mielestäni meillä on nyt paras mahdollinen lopputulos tässä hyväksyttävänä ja tulevaisuudessa muuten yksi asia, josta olemme tässä nyt puhuneet erityisesti eh, dokumentaatiosta eh, netissä, niin meidän täytyy tarkastella myös sitä, että miten me jatkossa näitä lainsäädäntöehdotuksia hyväksymme. Varjoesittelijöiden kanssa olemme tästä tosiaan nyt puhuneet. Eh, mielestämme meidän tulee tukea tätä komission ehdotusta ja rohkaisen teitä kaikkia äänestämään puolesta. Want to, want to speak? Mrs. Rula. Uh, Mrs. Rula. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Salista Rula, olkaa hyvä. Anteeksi, ihan, ihan lyhyesti vain haluaisin painottaa sitä, että tämän komissiolta odotamme, että että tämän tapaisista delegoidusta säädöksistä sitten ilmoittavat ajoissa. Se jatkossa meillä on pitkä prosessi näiden erityisen tärkeä juuri PK-sektorin kannalta. Tämähän on tullut voimaan jo heinäkuussa ja on siis ollut hyvä tietoa siitä, millä, minkälainen julkilausuma sieltä on sitten tulossa ja meidän tämä, tämä kritiikki menee nyt sitten komission suuntaan, että tämä olisi, olisimme mieluummin nähneet tämän jo kuuk- pari-kolme kuukautta sitten edessämme. Yeah. Well, I mean, I think uh, you're absolutely right. Ihan oikeassa olette. Että tässä päätöslauselmassa, josta nyt äänestetään, niin on huomio tästä. Mutta kuten edustaja Steiler äsken painotti, tämä, nimenomaan tämä elinkeinoelämä tätä tarvitsee. Siksi olemme tässä nyt etenemässä. Rakennusteollisuus on hyvin kiinnostunut tämän hyväksyttämisen. Stylerkin tässä nyökkäilee samoja keskusteluja käydään heidän kanssaan esimerkiksi high foorumista, niin kuin edustaja Weiler on taas vastaavasti hyvin perillä tästä. Eli, eli älypuhelimessa on varmaan tästä yksityiskohdat luettavissa jos tuolta ne, neuvostosta kuuntelee, niin korvat varmaan heiluvat, koska heillä on aika takaperoinen asenne tähän kaikkeen nyt. No, nyt äänestämme tämän koneelta. Eli koskien tämän delegoidun asetuksen hyväksymisestä näistä rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksesta verkkosivulla mm, esittämiseksi niin haluaako joku vielä Styleria kannattaa, äänestys on edelleen auki. Päätösvaltaisia kyllä olemaan, mutta äänestys nyt päättyy. 29 puolesta, yksi vastaankin. Mielenkiintoista, kukahan siellä ote lipsuun. No niin, selvästi kuitenkin meni läpi, tämä on erittäin tärkeä. Kiitos siitä, että tulitte äänestykseen nyt äänestyksen oli varattu kosolti aikaa, mutta meillä on vielä puhuja vieras tulossa yhdeltä toista. Yritämme aloittaa tasan siihen. Nyt tässä on pieni tauon, tauon paikka. Pahoittelen vierellä ryhmää. Meillä aina on tätä vuoro äänestykseen varattua aikaa yleensä sitten varattava riittävästi mahdollisten kompromissien uudelleenkäsittelyksi. Takaisin sitten kello 11, olkaa hyvä.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

Uh, um, no niin, tervetuloa jälleen kokoukseemme, hyvät naiset ja herrat. Kokous jatkuu. Viimeinen asia tänään on näkemysten vaihto sidosryhmien kanssa tästä erittäin tärkeästä hankkeesta, joka liittyy tyyppihyväksyntä vaatimuksiin IK-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä – Rova Senalova on kovasti tehnyt töitä asian puolesta, ja uskoakseni kaikki tietävät, että laadimme myöskin valiokunta aloitteeseen mietinnön asiasta puolitoista vuotta sitten, vai milloinka se olikaan, Olga? Silloin laadittiin jo mietintö, ja tämän myötä saatiin sysättyä koko tämä hanke liikkeelle. 2002-2003 tämä jo syntyi. Olen iloinen siitä, että tämä asia on nyt tulossa menestyksekkääseen päätökseensä. Olen iloinen voidessani antaa puheenvuoron nyt joillekin erittäin tärkeille sidosryhmien edustajille. Voimme tarkastella niitä seikkoja, joita on jo käsitelty tarkistusten yhteydessä, jotka tähän ehdotukseen on tehty, erityisestikin silloin, kun on kyse tietosuojasta, Galileon käytettävyydestä, ja lisäksi voimme ottaa opiksemme pilottihankkeesta, joka nähdäkseni on äärimmäisen tärkeä, kun pyrimme saamaan vakuuttuneiksi vielä ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole tulleet tähän mukaan. Tehän varmaan tiedättekin, että joissakin jäsenvaltioissa viranomaiset tai asiantuntijat ovat vakuuttuneita siitä, että IKL-järjestelmän e avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä – ja että hintalaatuisuhde on hyvä. Kenties saamme hieman valtuus tähänkin puoleen. Siku ryhdymme neuvottelemaan jäsenvaltioiden kanssa. Tästä keskustelusta on hyötyä. Rova Elka Sönalova on tehnyt ankarasti töitä, joten annan hänelle puheenvuoron. Hän voi ottaa tämän kuulemisen. Sitten kuulemme herra Hastingsia, herra Rykkiä ja herra Diania. En ole varma, no, miten tästä päätettiin, mutta luulen, että 10 minuuttia kullakin on puheaikaa korkeintaan. Sitten voimme käydä näkemysten vaihtoa ja toivon mukaan saamme tämän päätettyä. 12 meistä keskustelun Rova Senalova ensin. Vážené kolegyně ja kolegové, hosté, eh, v prvé řadě mi dovolte poděkovat. Aivan aluksi haluaisin kiittää siitä, että hyväksyitte kutsun tähän tilaisuuteen. Tulitte keskustelemaan tästä hyvinkin tärkeästä turvallisuuskysymyksestä, mitä tulee eurooppalaiseen liikenneturvallisuuteen. e-call saattaa todellakin olla kovinkin hyödyllinen innovaatio Euroopan kansalaisille. Tästä aiheesta on jo käyty ja pidetty monta seminaaria, kuultu asianosaisia, mutta muutamat seikat ovat edelleen jääneet aika epäselviksi. Niinpä edellisen esityksen jälkeen koskien näiden EK-järjestelmien tyyppihyväksyntää ajoneuvoissa ja ajoneuvojen tyyppihyväksyntää niiden suhteen. Kollegat, varjoesittelijät ja muut yhdessä minun kanssani ajattelimme, että, että vielä kannattaa pitää uusi tällainen pienimuotoinen tilaisuus sidosryhmien kanssa. Ja tämähän on hyvinkin asianmukainen konklaavi meitä nyt täällä koolla. Kuten puheenjohtaja totesi, saamme kuulla kolmea puhujaa. Puhumme jäsenmaiden valmiudesta ottaa e-call-järjestelmä käyttöön 2015 vuoden alusta. Kuulemme Hero koordinaattoria ja sitten tulemme myöskin kulutietosuoja viraston edustuksen edustajan kannanoton ja samoin sitten selvitys Galileo, Galileon käytöstä IK-järjestelmään järjestelmässä. Ensinnäkin tietosuojelu viranomaisen kommentit olemme jo tässä valmisteluvaiheessa varjoesittelijän kanssa olleet tekemissä heidän, hänen kanssaan, hänen virastonsa kanssa, koska tuo tietosuoja on aika avainasemassa tässä asiassa ja annankin nyt sitten puheenvuoron herra Heistiksille hän, hän voi sitten omat näkemyksensä tästä asiasta meille kertoa. Vuodesta, vuonna 2011, kun Äh, aloin, aloin äh, tätä asiaa selvittää oma-aloitteisesti, valiokunta-aloitteisesti tätä IK-järjestelmää. Tuonempana sitten koko äh, asetusluonnos käsittelijänä, esittelijänä tämä IK-järjestelmät perustuvat tällaiseen uinuvaan SIM-korttiin, joka on tässä ajoneuvon ilmatyynyssä turvatyynnyssä, joka sitten lauetessaan laukaisee myöskin tämän kortin yhteyden. Eli siis kortti ei toimi ajoneuvon ulkopuolisissa tiloissa ollenkaan. Olinkin ymmär, ymmälläni, että mitä, mitä paljon kaikkia muutosehdotuksia ja muita sovellussa huolta tai sovelta käyttöön liittyviä huolenaiheita ihmisiltä tuli, koska tämähän ei me ole yhteydessä kuin tähän hätänumeroon 112. Sitten kuulemme myöskin että käytännön tason täytäntöönpano taholta kommentteja, että tämä täytyy olla käytössä kaikilla mahdollisilla teillä, kaikissa mahdollisissa ajo, ajon, ajoneuvoissa ja myöskin tietysti koekäyttöä on äh, suoritettava 22 tällä osa valtiota jo on tällä hetkellä erilaisissa testiohjelmissa mukana, että täytyy sitten saada mahdollisimman yhteen sopivaksi tämän sähköpuhelun linjan 112 sopivaksi sitten äh, äh, Diani voi sitten myöskin vastata eh, eh, Galileon mahdollisuuksista tarjota tätä tukia, tukea eh, näille palvelukselle. Agnos ja Galileo ovat siinä amain asemassa. Jotkut ovat varoitelleet näiden satelliittipalvelujen valmistautumattomuudesta. Sen verran sitten puhujien esittelystä. Herra puheenvuoro seuraavaksi. So I'm happy to... Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ensinnäkin tervetuloa Peter Hastingsille meidän kokouksen. Hän on säännönmukaisesti aina käynyt täällä meillä. Lisäksi haluaisin kiittää häntä valikunnan nimistä erittäin kattavasta analyysistä, jonka olemme saaneet tietosuojaseuraamusten osalta – Valiokuntamme on syynyt tätä erittäin tarkalleen, joten ilomielen toivotan teille tervetulleeksi kertomaan tästä tärkeästä hankkeesta. And, um, it's a pleasure for me as well, and I... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on kyllä minullekin suuri ilo. Useinhan en käy teidän kokouksissanne, mutta tämä nyt oli erittäin sopiva hetki tulla vierailulle. Toteaisin, että yksi päätehtävä Euroopan tietosuoja valtuutetulla on juuri antaa neuvoja liittyen uuteen lainsäädäntöön, jolla on sitten vaikutusta myös tietosuoja-alalle. Komissiollahan on itse asiassa velvoite esitellä ehdotuksensa meille, jotta voimme tällaisen vaikutusarvion niistä tehdä. Ja näin ollen äh, kyse on siis vaikutusarviosta juuri tietosuojan suhteen. Tässä tapauksessa, kun on näin kovin ilmeinen yhteys äh, niin me tuossa lokakuun lopulla annoimme lausuntomme ja tulisi myös mainita että keskustelu tästä aiheesta on käynnissä LIBE-valiokunnassa juuri tällä hetkellä, mutta halusin kuitenkin tulla nyt tänne vastuuvaliokuntaan mieluummin kuin LIBEen, jossa käyn oikeastaan aika usein. Esittelijä tässä jo mainitsi tuon äh, henkilötieto- ja tietosuoja äh, välisen yhteyden. Kaikki eivät tätä yhteyttä aina näe, joten korostaisin sitä nyt vielä e-call-järjestelmä, mutta ennen kaikkea tällainen yksityinen e-call sekä sitten lisäpalvelut, joita samalla alustalla voidaan tarjota, alustalla johon ehdotus viittaa, tarjotaan koko joukko tai muitakin palveluja ja tämä johtaa tietojen keruuseen. Siitä, missä autot liikkuvat, eli missä niiden kuljettajat liikkuvat, eli missä ihmiset liikkuvat, paikannustietoja ja muita tietoja, jotka itse asiassa kuuluvat yksityisyyden suojan alle. Ja nyt täytyykin tietenkin jotta voi auttaa ihmisiä kriittisissä tilanteissa, kuten vaikkapa onnettomuuksissa, kun heitä on jäljitettävä joka tapauksessa, niin tämä itse asiassa kuitenkin synnyttää sitten paljon tietoa, onpa kyse sitten yksityisestä e-callista, alustalla. Tämä voi mennä vaikkapa yksityisiin terveyspalveluihin tai muihin yksikköihin. Joten me olemme nyt tehneet tämän oman analyysimme ja tässä ehkä ensimmäinen päätelmä voisi olla seuraava. Kun puhutaan henkilötietojen käsittelyprosesseista, joita tässä automaattisesti syntyy ja syntyy jo nyt, kun tätä käytetään vapaaehtoiselta pohjalta, niin tietosuojadirektiivi, joka on olemassa ja joka on mm, täytäntöönpantu kansallisissa lainsäädännöissä, on voimassa. Ja näin tulevan asetuksen tietosuojasäännöt tulevat myös olemaan voimassa. Mutta kun tässä ehdotuksessa onkin erittäin tärkeä muutos, tässä siirrytään vapaaehtoisesta e-call-toimesta 112 pakolliseen 112-soittoon. Ja tämä velvoittaa kaikki autovalmistajat, ajoneuvovalmistajat tarjoamaan tämän palvelun samalta turvalliselta, mutta myös yksityisyyden suojaa kunnioittavalta pohjalta. Eli näin on toimittava, jos äh, halutaan tehokasta äh, palvelua. Ja niin kuin äh, tuosta lausunnosta me voitte nähdä, tässä on jokunen avoin kysymys ja haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen, että kun yhteisön lainsäätäjä artiklan 114 pohjalta, joka luo yleiset puitteet sisämarkkinoille, ryhtyy toimiin, joilla on vaikutuksia yksityisyyteen tai jos jopa tunkeudutaan yksityisyyden alueelle, niin osan lainsäädäntöä tulisi sitten tarjota tässä varmuuden siitä, että mm, tietosuojakysymyksiä ja näitä yleisiä periaatteita suojellaan, kunnioitetaan. Vaikka pohjana on 114 artikla, meidän täytyy kiinnittää huomiota vaikkapa perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklojen mukaan ja SEUT-sopimuksenkin artiklojen mukaan. Tässä saattaa käydä kahdella tavalla. Jos nämä lisävakuudet eivät ole täysin soveltuvia, niin tuleva lainsäädäntö saatetaan haastaa. Se ehkä ei olekaan perussopimusten sääntöjen mukainen. Ja näin ollen kaikki operaattorit, jotka käyttävät näitä alustoja, joutuvat ratkaisemaan vakavan ongelman, jota ne eivät suinkaan pysty ratkaisemaan ilman lainsäädännön antamaa selkeää neuvoa. Tästä syystä on välttämätöntä varmistaa se, että markkinat tulevat tarjoamaan oikeat palvelut, jotka tämä kriittinen infrastruktuuri käynnistää. Tässä eri kappaleissa ja myös johdantosan kappaleissa viitataan tähän ulottuvuuteen. Minä en tässä nyt toista kaikkia yksityiskohtia tuosta lausunnostamme, mutta keskeinen elementti on se, että ehdotus tällaisenaan periaatteessa keskittyy yksin omaan tähän julkiseen 112 e-call yhteyteen. Tässä yksityisyyteen viitataan jossain määrin, mutta se on jätetty lähes koskemattomaksi. Ja olennainen kysymys näin ollen onkin seuraava. Tuleeko erityistä hyväksyntää? Tullaanko sitä pyytämään palvelun käyttäjältä vai tuleeko tämä jäljittämisjärjestelmä täysin automaattiseksi? Tämä on tässä hyvin olennaista. Meidän tulisi ehdotuksessa nyt mennä pidemmälle ja tämä on jopa tämän tyyppisen asetuksen puitteissa täysin mahdollista, kun tyyppihyväksynnästä puhutaan että tarjotaan nämä yleiset vakuudet siitä, että käyttäjän kuluttajan on voitava antaa hyväksyntänsä palvelun aktivoimiselle. Ja tätä varten hän tietysti tarvitsee tietoa. Ja mm, tämän tulee koskea tietenkin myös noita muita palveluita ihan vähimmäisvaatimuksena määräykset, joissa vaikkapa käsitellään sitä, mikä on default-asetus tässä järjestelmässä, vaatisi kyllä monitorointia 6.1 artiklan pohjalta ja tämän tulisi kattaa kaikki nämä palvelut, nämä muutkin palvelut. Yksityiskohtaisemmin tarkoitan sitä, että jos nämä olennaiset elementit käsitellään yksinomaan delegoiduissa säädöksissä, tässä on se ongelma, että delegoitu säädös voi käsitellä ainoastaan nämä vähemmän olennaisia kysymyksiä, ei niitä, jotka on mainittu itse asetustekstissä. Ja tämä on nyt minun mm, avainvaatimukseni. Meidän täytyy ylittää tuo rajanveto, kun tässä on tämä hyväksyntä, ulottuvuus, jos tietoa tarjotaan niissä asiakirjoissa, jotka ovat autossa, ajoneuvossa. Ja jotkut harvat yksilöt joskus niitä ehkä lukevat, mutta useimmat eivät. Useimmat meistä eivät varmaankaan äh, niitä kaikkia papereita lue. Ja sitten emme tätä tietoa saa. Joten tässä on aika vahva äh, näyttö äh, siitä, että ihmiset eivät välttämättä tee päätöstä siitä, että laittavatko tämän päälle vai eivät. En nyt puhu tavallisesta GPSstä, haluaako välttää tietulleja vaikkapa vai, vai ei, mutta tämä on aivan keskeinen vaatimus. Sinua jäljitetään. Hyväksytkö sen? Tämä on olennainen kysymys. Se, että tulee laillinen vaatimus määräys, joka liittyy luonnollisesti juuri tähän yksityisyyden suojaan, niin se on tehtävä hyvin selvästi, sitä ei saa sivuuttaa. Pari seikkaa, joihin kiinnittäisin mielelläni huomionne. Ensinnäkin se, että näitä lisäpalveluja varten jäljitys on jatkuvasti aktiivisena, näin ei voi olla. Ja sitten kun puhutaan tästä tiedosta, jota kerätään ja aika rajoista, niin on välttämättä huolehdittava tietojen käsittelyn turvallisuudesta, kun kyse on tällaista sisäänrakennetusta järjestelmästä. Tässähän saattaa olla monenlaiset, monenlaisia toimia ja sitten tietenkin yksityiskohtaiset määräykset tämän tiedon, käsiteltävän tiedon käyttämisestä. Ei riitä, että viitataan yleisiin määräyksiin, tietosuojamääräyksiin, jotka jo ovat voimassa kaikissa jäsenvaltioissa. Se ei riitä, vaan kun kyse on sisämarkkinoista, niin tämä tulisi mainita selvästi, tehdä osaksi tyyppi hyväksyntää ja sittenhän tässä on ehkä kaksi strategista tapaa toimia. Minä ymmärrän, että tämä valiokunta haluaa tarjota myös yksityiskohtaisia määräyksiä, mutta joko tässä voitaisiin toimia niin, että pysytään yleisellä linjalla, tai sitten luodaan selvä kannustin itse asetustekstissä, joka mahdollistaisi sen, että kansallinen lainsäätäjä tarjoaa artiklan 29 ryhmän mukaisesti lisää neuvontaa ja voisi näin tarjota ikään kuin nämä suuntaviivat, joita teollisuus voi sitten käyttää. Teollisuus on jo ottanut meihin yhteyttä ja pyytänyt suuntaviivoja, pyytänyt selvää viestiä meiltä. Heidän huomiota jättämisensä ei olisi viisasta. Joten minä ehdotan, että ylitetään tuo ö, ö, linja ikään kuin, otetaan todella huomioon nämä pääkysymykset ja sitten viitataan ehkäpä suuntaviivoihin, jotka tulee tarjota teollisuudelle. Näin tästä asiasta ei tule liian monimutkaista, mutta tarjotaan kuitenkin kannustimia teollisuudelle, että se voi asian hoitaa siististi. Kiitoksia. Well, thank you for your Kiitoksia tästä erittäin selkeästä esityksestä ja myöskin erittäin käytännönläheisestä lähestymistavasta tähän erittäin tärkeään asiaan, josta nyt aiomme keskustella. Olen täällä en pelkästään puheenjohtajana suurissa myöskin varjoesittelijänä. Niputetaan taas kaikki kysymykset yhteen. Ja jotkut kysymykset saattavat mennä myöskin päällekkäin, niin sitten asiantuntijat voivat sitten vastata tämän jälkeen. Nyt olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Andy Rukin. Hän alkoi puhua nyt meille. Ja on erittäin tärkeää ymmärtää, kuinka pitkälti IKLin tämänhetkinen täytäntöönpano on jo edistynyt. Täällä viitattiin tähän Hero-ohjelmaan. Teillä on alan ammattilaisena kokemusta. Tänään on Heroin päivä, eli sankarin päivä, joten äh, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Kiitoksia, että saan äh, tilaisuuden esitellä näitä hankkeita, projekteja. Tämä Hero-otsakkeen äh, ähm, alla. Näistä haluaisin tässä puhua ensinnäkin tämä esite, mikä Hero hankkeen esite, periaatteet, tavoitteet, teknit tekniikkaa tämä nykytilanne. 15 pilottihankkeen rahoituspäivitys ja muutenkin, ja sitten havainnot, joita olemme sitten saaneet kolmen vuoden IK-kenttäkokemuksesta niille, jotka ette tarkkaan tiedä, miten me yhteistyötä teemme. Tämä on hyvin tällainen yksi vakainen käsitys. Tässä on tämmöistä kännykkäteknologiaa autossa, joka pääsee kiinni käsisi tähän mobiiliverkkaan, ottaa GPS-signaaleja vastaan. Ja jos sitten autossa sattuu jotain, automaattisesti tai manuaalisesti sen jälkeen sitten lähettää pienen tällaisen tiedon purkauksen, pur, purkauksen tähän äh, turvallisuus serveriin, äh, joka käsittelee tietoa, avaa äänikanavat ja äh, mahdollistaa kommunikoinnin. Tämä on tämä e ihan näin simplisesti esiteltynä kaikki soitot tapahtuvat yksi kaksi verkon kautta, ei mitään yksityisiä puheluja, ei mitään kolmannen osapuolen palveluja ollenkaan mukana. Tehtäköön tämä nyt kirkkaaksi. Eli tämä on tämä esite. Käynnistimme 2011 tammikuussa, olemme ensi vuoden joulukuussa saaneet valmiiksi. Meillä on 15 pilotti aluetta kautta Euroopan unionin ja muutaman assosioituvan maankin alueella. Saimme runsaat, runsaan, runsaat kahdeksan miljo, mil, miljoonaa mm, koekäyttöön. Eli siis tällä 50-50 periaatteella myöskin kumppaneilta on siis toinen osa rahoitus. 82 kumppanius, kumppanuusyhtiötä näillä kokeilualueilla. Ja se toisessa vaiheessa monet jäsenmaat ja assosiointiomaat meitä lähestyivät, jotta olet havahtuneet tähän tämän järjestelmän kohdakkoiseen käyttöönottoon. Tiesivät, mistä sinä on kysymys ja haluaisivat sitten valjastaa oman mobiiliverkkonsa ja muun, muun kaiken tällaisen äh, arkkitehtuurin sen palvelukseen. Tässä on näitä maita, joita, joissa olemme mukana. Ja Venäjällä on ihan samantapainen järjestelmä jo myöskin koekäytössä. Teemme läheistä yhteistyötä. Nämä ovat nämä pilotti, pilottikohteet Israelilla tähän karttaan mahtunut, mahtunut mutta nämä, tämä kartta jo päivittyi viime viikolla. Irlantikin on tällaisen assosiaatiokumppanina, joka aktiivisesti hakeutuu meidän puheillemme ymmärtääksensä tämän verkoston äh, ja puhelinverkon vaatimuksia IKONin toteuttamiseksi. Siis nämä ovat sitten äh, tässä seuraavassa luettelon Heron tavoitteista. Se on ollut aika akateeminen tässä omassa lähestymistavassaan alusta alkaen, kun siinä ensi ykkösvaiheessa tulin äh, johtamaan tätä ja pyrin yksinkertaistamaan nämä sellaiseen uskoon, että kaikki sen ymmärtävät Äh, tämä, se on tällainen äh, pan-eurooppalainen ICOL-järjestelmän äh, ensinnäkin maaperän valmisteleminen, sitten pyrkiä saamaan jäsenmaita innostumaan tähän investointeja siihen suuntaamalla ja sitten saada vielä sitten myöskin näiden IKL-järjestelmien ja ratkaisujen hyväksynnän laajentamista näin on tapahtunut. Meillä on koko joukko erilaisia IK-järjestelmiä tällä hetkellä käytössä ja meidän tarkoituksemme on 112 perusteisen IK-järjestelmän äh, lanseeraamiseen äh, äh, joulu, lokakuussa 2000, 2015 mennessä ensin M1 ja N1, jotka nämä lyhenteet tarkoittavat siis äh, henkilöautoja ja äh, kolme ja puolen tonnin äh, kuorma-autoja. Haluamme tässä vielä laajentaa tätä työtämme. Nyt meillä on e kuorma-autojen käyttöön, erityisesti mitä tulee vaarasten aineiden käyttöön, samoin kaksipyöräisten ajoneuvojen IK-palvelujen käyttöönottoa. Myöskin sitä paikannusteknologiaa on kehitetty, erilaisia navigaatiojärjestelmiä tähän ottaa limittäiset käyttöön ja myöskin sitten mahdollistaa rajan yli tapahtuvan liikenteen, että sitten kun tämä todellakin hälytys äh, tehdään, niin se menee oikeaan maahan. Sitten äh, jälkimarkkinapalvelut. Äh, meillä on noin 238 miljoonaa rekisteröityä ajoneuvoa Euroopan teillä. Ja tämä paneurooppalainen e järjestelmä tietysti on hyvä alku. Ja vie varmaankin todellakin tovin aikaa ennen kuin tämä uusi järjestelmä sitten 2015 alkaen alkaa valata ala uusissa ajoneuvoissa. Eli siinäpä onkin työ, työsarkaa ja kollegani Bulgariassa ja Romaniassa ovat erityisesti joutuneet törmäämään siihen, että, että heillähän on autokanta on voimakkaan uudistamisen kynnyksellä sen varmistamiseksi, että kaikki sitten pääsevät mukaan tähän palvelun piiriin saman erilainen sertifiointijärjestelmä, erilaiset sertifiointijärjestelmät ovat myöskin erittäin tärkeitä. Ja meidän on varmistettava, että tämä järjestelmä sitten elää ja toimii koko autonkin elinajan, eli käyttöajan. Mitään vääriä, vääriä hälytyksiä ei pidä tulla, ja aina kun tällainen IK-puhelu hälytyskeskuksen välittyy, niin sen pitää olla hyvästä syystä eikä mitkään sattumanvaraisesti meidän on on äh, tarkoitus ensinnäkin IK oli näistä julkistetut standardit äh, testata. Äh, Hero One on sitten saanut kaksi, kaikki nämä testit läpi, läpi käynyt. Me olemme loppu, loppuvaiheessa 278 koetta on testi saatu valmiiksi. Tässä on parilla kalvolla, ja tässähän se jo näkyykin, Hero 1 vasemmalla puolella näkyy Kroatia, joka on saanut koko testiohjelmansa valmiiksi. Se on valmis ottamaan IKOLin käyttöön ihan läpikotaisesti. Tsekin tasavallassa testaukset on saatu valmiiksi. Valmi, maa on minnenkään valmis Suomessa. Testaukset ovat valmiit. Ja siinä on tehty koko joukon yhteistyötä, koko joukon yhteistyötä myöskin Venäjän kanssa. Ja se, odottaa 12, 2015 äh, asennettavaa järjestelmää. Kaikki parametrit ovat valmiit, muuttujat ovat valmiit. Se merkitsee sitä, että Suomi tulee olemaan valmiin, valmiina ottamaan ajoissa tämän järjestelmän vastaan. Saksassa tilanne on, testaukset ovat valmiina, mutta tilanne on muuten aika motkikas. Siellä on tällainen äh, äh, malliratkaisu valmiina yhdessä osassa Saksaa ja sitä voidaan ruveta ottamaan käyttöön, jos sitten näin sisäisesti päätetään. Kreikka, kuten ymmärrätte, joutui melkoisiin vaikeuksiin tämän, tämän ja edellisen vuoden mittaan. Olen, voin ilokseni kuitenkin todeta, että olemme vedonneet Euroopan komission puolen vuoden jatkoaikaa tähän maahan. Siellä testaukset ovat meneillään ja tämä kuuden kuukauden jatkoaika mahdollistaa myöskin heidän valmiutensa ajoissa. Italia on saanut testaukset valmiiksi, silleen on käyttökelpoinen malli valmiina. Piedmontin äh, alue on äh, sellainen alue näiden hälytys- hätäpalvelujen osalta alan, se on valmiina. Siis Alankomaat odottavat järjestelmän käyttöönottoa, mikä on enää poliittisista päätöksistä kiinni. Romaniassakin on saatu testit valmiiksi. Maa on aivan valmiina. Ruotsissa on saatu kokeet koekäyttö valmiiksi, sielläkin odotellaan poliittista päätöstä. Siinäpä Hero ykkösen tarina. Ja tämä on se statuspäivitys, mikä komissiolla sitten helmikuussa tehdään. Hero 2 on ensimmäisen vuotensa loppupuolella ottanut opikseen Hero 1. Ja nyt on ruvettu tekemään asioita hiukan eri tyyliin ja tapaan. Kaikki jäsen, Hero 2 jäsenmaat joutuvat tar- tarjoamaan sellaisen ö, ö, mobiiliverkon tämän testauksen käyttöön, joka sitten mahdollistaa sen asianmukaisen koekäytön siitä hetken päästä. Muuta, muut, muut, muutamissa jäsenmaissa on ilma, ilmaistu huolta siitä, minkä, minkä paineen tämä julkisen sektorin turvallisuuskeskus joutuu kantamaan, erityisesti ajatellen mitä näitä mahdollisia vikasoittoja Belgiassa ja Espanjassa testataan sellaista rakennelmaa, joka perustuu tähän yleiseurooppalaiseen 112 hätänumero ainoastaan. Belgian järjestelmä on, on yksityinen, yksityinen, mutta se on, sillä on hallituksen valtuutus. Bulgaariassa on äh, sisäisistä hankintasäännöistä johtuen pientä viivettä tapahtunut. Tanskassa on myöskin viivettä, mutta se olikin ainoa maa, jossa nimenomaan testattiin, käytettiin tätä uinuvaa SIM-korttia. Tämähän on aika olennainen osa tätä koko koe- ja testausjärjestelmää, koska juuri nimen tämän SIM-kortin varaan rakennetaan aika paljon tätä tulevaa järjestelmää, koska siinä ei ole mitään jäljitystä olemassa tällaisessa nukkuvassa kortissa. Luxemburgissa ovat paitsi omaa järjestelmänsä myöskin tätä yleiseurooppalaista Espanjan samoin, ja Turkissa ollaan kohta testaukset aloittamassa. Aikahan alkaa tässä valoa käsistä, niin ei tuota ei enempää. Tuosta, mutta näissä ovat sitten loppupäätelmät näistä kahdesta meneillään olevasta hankkeesta. Niissä jäsenmaissa, joissa, joissa hierot ovat mukana, odottavat nyt sitten lainsäädäntö, työn ehtivän samalle viivalle mm, niiden kanssa – tiettyä selkeyttä. Selkeys on, on perään kuultettu ominaisuus tässä nykylainsäädännössä, että on aika paljon epäselvää ja hämärää. Ja sitten mobiiliverkot ovat aivan olennaisia tämän verkoston kannalta. GSMA sitä tukee, se jonkun yhteisymmärryspöytäkirja on sitä tehty, mutta sitten taas miten se jäsenmaissa tapahtuu, niin onkin jo toinen tarina jäsenmaiden ministerien pitää tehdä yhteistyötä. Siellä saattaa olla jopa viisi eri ministeriöitä, joita tämä asia sivuaa, ja yhtäkkiä siellä sitten onkin yllättävä yhteistyön tarve. Samoin käytännöissä on eri eroavaisuuksia, nekin pitää mukauttaa tähän sitten IKLin tarpeisiin. Ja sitten tietenkin kansanvalistus. Kansanvalistusosa on sitten jää, ja tärkeämmäksi. Kiitos. I think we'll Kiitos, tämä oli oikein hyödyllinen puheenvuoro. Ihan varmasti tähän tulee kysymyksiä myöhemmin, varsinkin kun tästä teknologiasta oli puhetta. Ja kuten te totesitte, tärkeässä asemassa on tämä uinuva SIM-kortti, jota ei ole rekisteröity tähän matkapuhelinverkkoon. Peter Hastings tähän puhui, tästä puhui jo aiemmin. Sitten Rova niin, tärkeähän tässä on tietystikin tämä paikantamiskysymys. Sitten varmaankin puhutte tästä. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saan tilaisuuden selittää teille tätä paikantamista järjestelmää käytetään ICOL-järjestelmän yhteydessä. Satelliittinavigointijärjestelmät, eurooppalaiset sellaiset EGNOS ja Galileo tässä ovat kyseessä. Ensikäisen todeta, että olen ilmailualan insinööri. Usein puhutaan rakettitieteilijöistä ja, ja että näiden kielenkäyttö on täynnä lyhenteitä ja akronyymejä. Ja tämä on kovin vaikea ymmärtää, mutta yritän välttää lyhenteitä niin pitkälti kuin mahdollista, mutta pyydän anteeksi jo etukäteen, mikäli mukaan lipsahtaa jokin kummallinen lyhenne tai akronyymi. Seuraava kaavio. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, miksi Tarkka, täsmällinen paikantaminen voi pelastaa ihmishenkiä. Jotta voidaan tarkalleen paikantaa puhelu, jotta hätäpalvelut voivat sitten päättää, millä, mitä keino otetaan käyttöön henkilön avuttamiseksi. Tämä tarkka tieto ja se, kuinka pääsee paikan päälle, onnettomuuspaikalle, voi merkittävällä tavalla lyhentää aika, jonka sisällä avustus, apu tulee paikalle se, että tie, tiedon täytyy olla tarkkaa ja silloin kun henkilö ei pysty itse puhumaan, tämä on meillä merkittävä kysymys. Miten Eurooppa on sitten myötä vaikuttanut satelliittinavigointiin ja mitä nämä EGNOS ja Galileo-järjestelmät, jotka ohjeistuksessa mukana tyyppihyväksyntäehdotuksessa, mitä ne ovat? EGNOS on järjestelmä, joka perustuu amerikkalaiseen GPS-järjestelmään. Tämä on se järjestelmä, jota tällä hetkellä käytetään matkapuhelimissa ja autoissa. EGNOS parantaa GPS-tiedon tarkkuutta ja antaa tarkemman kuvan siitä, missä onnettomuus on tapahtunut ja signaali on parempi. Tämä astuu voimaan 2009. Nämä palvelut ovat ilmaisia. Galileo puolestaan on maailmanlaajuinen navigointijärjestelmä, joka on Euroopasta peräisin. Se on täysin yhteensopiva GPSn kanssa siten, että satelliittijärjestelmän kalinoita voidaan käyttää lisäsatelliittina GPS 1 ohella palveluna, joten tästä on hyötyä käyttäjälle. Galileo-satelliittijärjestelmä parantaa tämän toimivuutta. Galilean on tarkoituksena astua voimaan vuonna 2014 loppupuolella, ja tämäkin palvelu on ilmainen. Nyt voin antaa jotakin esimerkkejä siitä, kuinka Ignos ja Galileo voivat myötä vaikuttaa siihen, että e paikanuso on helpompaa, tärkeämpää. Ensinnäkin kaukaiset syrjäiset seurut ja maaseutu. Tietystikin paikannuksen tarkkuus on tärkeä Mikäli voidaan selvittää, onko onnettomuus tapahtunut tiellä vai onko onnettomuuspaikka tien sivussa tai muualla, voi hyvinkin kuvitella, kuinka merkittävä tämä tieto on, kun pyritään määrittelemään, kuinka vakavasta onnettomuudesta on kyse ja missä onnettomuus on tapahtunut. Otetaanpa sitten kaupunkialueet esiin. Kaupunkialueella meillä on tämän järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että Sätijärjestelmä, jossa rakennukset saavat estää signaalin perille menon. Siksi GPS ja Galileo yhdessä voivat helpommin paikantaa onnettomuuspaikkana. Tämä mahdollistaa sen, että signaali on parempi ja helpommin ja tarkemmin voidaan määritellä onnettomuuspaikkaa. Nyt voin vasta, pyrkiä vastaamaan kysymykseen. Ovatko nämä unionin infrastruktuurit Galileo ja Ignoso käyttövalmiina? Ignosista totesin jo, että se on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien. Tästä te voitte havaita lehdistötiedotteen, joka annettiin lokakuussa 2009. Komissio silloin ilmoitti, että Ignos oli operatiivisessa vaiheessa. Edistystä on valvottu ja voin todeta, että järjestelmä on täysin käyttökelpoinen. Komission tekee Enterprise suoritti myöskin tutkimuksen vuonna 2010-2011 arvioidaksaan sitä hyötyä, jota Ignosin käytöstä on ollut, ja tulos on sitten esitetty useissa yhteyksissä ja myöskin tiedottamista ja valistustyötä on tehty tämän osalta. Galileosta puolestaan voidaan todeta, että se on valmiina käyttöönottoa varten Neljä satelliittia on jo ilmassa. Ne muodostavat operatiivisen satelliittiryppään. Tämä, nämä ovat olleet paikalleen vuodesta 2012 lähtien ja 26 satelliittia on tulollaan. Niitä ollaan rakentamassa, sopimukset on solmittu ja vuonna 2014 nämä kaikki voidaan ottaa käyttöön. Tämän vuoden maaliskuussa meillä oli tässä erittäin hieno hetki, koska Galileo alkoi lähettää signaalia kaikkialla maailmassa. Kaikkialla maailmassa samana päivänä monet GNSS-asiantuntijat, jotka toimivat tällä alalla ja rakentavat näitä laitteita, ja myöskin koko tiedeyhteisö, pystyivät ensimmäisen paikannuksen tehdä Galileon avulla. He sanoivat, että signaali on aivan erinomainen ja tämän huippuluokkaa satelliittinavigoinnin navigoinnin saralla. Entä sitten kysymys, ovatko nämä järjestelmät ja infrastruktuurit käyttökelpoisia ikl e järjestelmän yhteydessä? Tämä satelliittiperhe, johon EGNOS kuuluu osaltaan, on jo tällä hetkellä yleisesti käytössä. Sitä käytetään eri sovellusten ja autoilualan sovelluksissa. Nyt nopeasti siitä on tullut tuossa tällainen peruspalvelu esimerkiksi älypuhelimen yhteydessä käytetään enempää kuin yhtä järjestelmää. Analyys GPS World on kaikkein paras lähde, paras maineeltaan koko maailmassa. Olemme laskeneet 40 prosenttia autoilijoista käyttävät Galileon kanssa yhteensopivia sovelluksia. Ja 60 prosenttia ovat sellaisia, jotka sopivat yhteen Egnosin kanssa, ja tämä luku vain kasvaa. Voin antaa esimerkin viime vuodelta. Vastaanottimet, jotka ovat Galileon kanssa yhteensopivia, kasvoivat 10 prosentin verran viime vuonna. Tämä osoittaa, että infrastruktuuri on olemassa ja käytettävissä. Kuinka sitten helpotetaan tätä prosessia? Tänä kesänä, sen jälkeen kun saatiin tyyppihyväksyntäasetus ehdotuskomissiolta, me avasimme mahdollisuuden, että vastaanottomien ja sirujen valmistajat, jotka ovat mukana tässä arvoketjussa, ja kun on kyse niistä pystyivät hyötymään satelliittinavigointi asiantuntemuksestamme, ja he pääsivät testaamaan Galileo-yhteensopivuutta näiden sirujen ja vastaanottomien osalta. Eri puolilla Eurooppaa, Amerikkaa ja Aasiaa pistettiin eri voimat yhteen ja tämä testikoesuunnitelma on jo laadittu ja kokeilut aloitetaan tammikuussa. Tämä on yksi tapa, jolla helpotetaan teollisuuden toimintaa ja pistetään meidän asiantuntemuksemme teollisuudenkin hyödyksi käyttöön. Seuraava askel on sitten se, että oli, että kuulemme teollisuuden alaa ja sen edustajia kesän aikana ja myöskin laitteen valmistajia kuultiin. Ja näitä siruja ja laitteita pystyttiin jo testaamaan ja he pyysivät myöskin tukea, jotta he voisivat kokeilla näitä itse laitteita ja me pääsimme, päätimme tarjota tämäkin mahdollisuuden. Tällä kertaa Teemme yhteistyötä yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa, joka toimii Euroopan komission alaisuudessa. Me julkaisimme tarjouskilpailun, tarjosimme mahdollisuuden eri laitteen valmistajat testaamaan kaljojärjestelmää, mikäli haluavat. Sitten avain johtopäätökset. Ensimmäinen viestini on se, että e voi hyötyä merkittävällä tavalla uudesta satelliittinavigointikapasiteeteista, GNSS-kapasiteeteista. Eurooppa, Euroopassa voidaan todeta, että Egnos ja Galileo pystyvät merkittävällä tavalla parantamaan paikannusta ja helpottamaan sitä. Uskon, että muutakin lisäpalvelua tai lisäpalvelut on saatavilla, jotka tuovat lisää arvoa IKOL-järjestelmään. E ja näistä ikol e järjestelmä tulee hyötymään suoraan. Tätä kapasiteettia on jo olemassa markkinoilla mutta nyt täytyy spesifioida ja asiakkaiden täytyy spesifioida, mitä he toivovat. sisärakennettu IKL-järjestelmä mukaan ottaen uusi GNSS-palvelu mahdollistaa sen, että kustannushyötysuhde tulee parantumaan ajoneuvon käyttöiän myötä. Hyvä ehdotettu asetus on jo sellainen, että se on Ignosin ja Galileon kanssa yhteensopiva, ja me olemme tarjonneet apua meidän asiantuntemustamme testauksissa koevaiheessa ja tulemme tekemään tämän yhteistyössä Hero-hankkeen kanssa, josta kollegani Andy Rook juuri puhui. Nämäkin kokemukset voidaan käyttää hyödyllisellä tavalla ja tätä tietoa voidaan jakaa eteenpäin. Toivottavasti minun esitykseni on ollut liian kim, kimurantti ja monimutkainen. Yes. Ei päinvastoin, te puhutte erittäin selkeästi ja tämä oli suorastaan hämmästyttävää, koska Galileosta Teollisuusvaliokunta on vastuussa, oli hienoa kuulla tämä tieto teiltä näin selkeällä tavalla. Nyt periaatteessa voisin antaa teille tilaisuudesta kysymyksiä valiokunnan jäsenille. Rova Senalova haluaa esitellä varmaan kysytäkin Ryyle Schwab niin ikään. Olkaa, haluatko sinä puhua ensin? Otetaan kokonainen kysymys rypäänsä samaan syssyyn ja sitten pyydämme, että panelistimme vastaavat näihin kysymyksiin vuorollaan. Te voitte myöskin esittää toisille kysymyksiä. On hienoa, että asiantuntijat ovat nyt täällä paikalla. Tämäkin mahdollisuus on nyt käytettävissä. Komission puolelta Petineli oli ilmeisestikin paikalla, mutta haluaako joku muu vielä puhua? Komissiokin saa kyllä avata sanaisen arkkonsa. Rova Senalova, ensin esittelen ominaisuudessa, olkaa hyvä. Kiitoksia vain kaikille alustajille panelistilla esityksistä. No, muutama pikku kysymys ja kommentti teille. Me tiedämme tilante, tilanteesta myöskin tässä näissä maissa. Mutta miltäpä sitten muiden maiden tilanne näyttää? Ne, jotka eivät osallistu tähän Euroopan pilottiohjelmaan. Tämä oli Andri Ruukille tämä kysymys. Ja sitten mehän haluaisimme, että lokakuussa 2015 voitaisiin tämä järjestelmä ottaa käyttöön, mutta joillakin kollegoilla on epäilykset siitä, onko tämä realistinen päivämäärä, käynnistyspäivämäärä onko se onko mahdollista. Sitten vielä kokemusten jälkeen, miten, miten todennäköisenä pidätte tätä aikataulua? Sitten seuraava kysymys herra Hastingsille. Hastingsille. Mehän olemme toistuvasti todenneet, että, että on, on yksi yksi kaksi perusteisen EK-järjestelmän välillä ja, sit, ja se joka tässä asetuksessa katetaan yhtäältä, ja sitten taas toisaalta yksityisten lisä, lisäpalvelujen välillä, jotka jäävät tämän lainsäädännön ulkopuolella. Kaikki kommentit, mitkä liittyvät tietosuojaan, jotka Hastings jo lokakuussa meille lähetti, ovat erittäin äh, relevantteja. Olemme hyvin kiitolliset niistä. Ne onkin sitten ympä, ympätty mukaan näihin äh, äh, kanssaesittelijöiden muutosesityksiin Libe-valiokunnasta ja omalta osaltanikin olen niitä tähän mietintöön liittänyt mutta yhdestä asiasta jäimme kuitenkin erimielisiksi, ja se eh, liittyy tämän eh, säännöksen, asetuksen eh, voimas, toimialan siirtämisestä näihin, näihin kolmansiin palveluihin ja näihin niin, niin sanottuihin lisäpalveluihin. Olisi mainittava, että omat tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolella. Se pitää sitten todeta selvästi. Jos me puhumme näistä avoimista alustoista, ja tässä haluan viitata muutosehdotuksen numero yhdeksän, ja tuossa johdanto-osassa tai esipuheessa siteeraan sitä. Siinä todetaan, että, että tämä edellyttää no, ö, ö, ö, vankkaa oikeudesta pohjaa. Komission pitäisi sitten konsultoida kaikkia, kuulla kaikkia osapolvia niin, että, että voisiin, voitaisiin sitten ää, tältä pohjalta tehdä lainsäädäntöehdotuksen. Eli tämä tapahtuu, perustuu lainsäädäntöehdotukseen, jota komissiolta odotamme. Ja, ja siinä jo nimenomaan sitten tulevat nämä tietosuojakysymykset kyseeseen muutosehdotuksessa kuusi. Ja totean myöskin, että kaikki että lisäpalvelut on, on suunniteltu niin, että eivät ne mitenkään hämää tätä kuljettajaa, vaan että sitten turvallinen, turvallinen ja tietosuoja ystävällinen rakenne, selkeät standardit, jotka nämä takavat Tästä päästäänkin sitten näihin yksityisiin ikl järjestelmiin jotka, joista, joista ehdotan käytettäväksi sanaa samaa ää, muotoilua. Eli asiakkaan valinnan varaan sitten jää, haluaako hän käyttää sitten jotain lisäpalveluja tämän julkisen yleisen ikl järjestelmän lisäksi. Ja ja jos näin on, hänet pitää sitten saada tietää myöskin kaikki tähän liittyvät, tähän mahdolliseen valintatilanteeseen liittyvät tietosuojaulottuvuudet. Ja äh, nämä yksityiset järjestelmät on jo käytö, ovat jo käytössä ja äh, niihin äh, niitä sitovat sitten kuluttajien ja valmistajan väliset normaalit sopimusoikeudelliset määräykset. Ja vielä yksi tärkeä huomio Andy Rukilta, joka jäi, unohtui sanoa tuossa johdannossa. Tämä uinova SIM-kortti, johon IK perustuu, ei ole rekisteröitynä verkkoon. Sen vuoksi ajoneuvon jäljittäminen tai seuraaminen on mahdotonta. Ja tämä on nimenomaan erittäin tärkeä asia, asia joka erottaa nämä järjestelmät toisistaan. Anders Schwab, nähdäkseni halusi myöskin puhua. Alkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pidin kyllä näitä puheenvuoroja erittäin äh, hyödyllisinä. Kylläpä tuli paljon asiaa. En puutu nyt niihin, mutta se mitä Rova Tsenalova tuossa sanoi, saa minunkin tukeen, niin minä en ollut ihan ymmärtänyt, että mitä herra Hastings tietosuojavaltuutettu sanoi. Eli Hastings, onko teidän mielestänne ongelma siinä, että velvoitettu ö, puhelu tapahtuu yksi-yksi, ö, numeroon tällaisesta uinuvasta kortista niissä tapauksissa, kun turvatyyny laukeaa, niin näettekö tämän ongelmallisena vai onko tämä teidän mielestänne täysin hyväksyttävää? Tämä on kysymykseni. Um, any other colleagues want to... Haluatko vielä joku muu kollega esittää kysymyksiä? No itselleni olisi muutama kysymyksen poikainen. Rouva Ryyle, anteeksi, unohdin teidät. Kommentti ilman mikrofonia. Ähm. No hyvä on. Olisi teistä herra Ruukille kysymykseen liittyy Senalovan lausumaan siitä, että jäsenvaltiot eivät ole oikein saaneet edistystä aikaan. Tämä ei välttämättä kuulu teidän toimialanne, mutta yhdistynyt kuningaskunta on ehkä suurin maa, jossa vielä edistystä pitäisi saada aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan edustajat eivät ole edelleenkään vakuuttuneita kustannushyötysuhteesta, joka tähän järjestelmään liittyy. Mietinkin tässä, onko te mitään kokemusta tämän käyttöönotosta tai aikeista tämän osalta. Ja sitten lain, joka liittyy siihen tietoon, jonka pohjalta mahdollisesti voitaisiin siirtyä eteenpäin tässä asiassa. Onko te tästä tietoa. Haluaisin myöskin varmistaa, että kun olemme kuulleet sidosryhmiltä joitakin lausumia tai näkemyksiä, kannanottoja siitä, että GPS ja Galileo-järjestelmä otettaisiin käyttöön ja että Galileo ei ole vielä käytettävissä, että kaikki aika, joka tähän on uhrattu ja aikataulu olisivat epärealistisia, mutta teidän näkemys esityksenne perustaa sain sen mielikuvan, että tämä ei pidä paikkaansa. Katsotteko te, että tämä nykymuotoilu on kunnossa? Sanamuoto. Ja sitten Peter Hastingsin puheenvuoroon viitaten toteaisin, että nähdäkseni hän lopuksi viittasi siihen tosiasiaan, että nyt minun nähdäkseni ainakin tarvittaisiin selkeämpää ohjeistusta kaikkien tietosuojanäkemysten osalta, tietosuojakysymysten osalta, jotka liittyvät tähän järjestelmään. ICO, ICOL-järjestelmä on erittäin ainutlaatuinen järjestelmä. Ja minä näen tämän sellaisena, ehkä te voitte vahvistaa, että tämä teknologia on täysin anonyymiä koska tämä signaali, joka onnettomuuden jälkeen lähetetään, ei millään tavalla liity tähän yksittäiseen henkilöön, koska järjestelmä ei tiedä, kuka tätä ajoneuvoa kuljettaa ja ketkä istuvat kyydissä matkustajina. Ja sen vuoksi minusta vaikuttaa siltä, että ei tämä ole sellainen seikka, joka kuuluu laisinkaan tietosuojavaltuutetulle. Tiedän, että tähän liittyy laajimpia kysymyksiä, jotka liittyvät muiden muihin ajoneuvoihin liittyviin palveluihin ja kysymykseen, kuinka pitkälti tämä anonyymi julkinen järjestelmä voidaan korvata toisenlaisella. Ja kun tarkastelemme tätä signaalin lähettämistä, turvatyön lauettua ja vastaanottimia ja tämän järjestelmän hyötyjä, kenties te voitte vahvistaa tämän silloin kun Tsekin pilottihanke hiljattain meille esiteltiin, silloin todettiin, että signaali, joka autosta lähetetään, oli hyvin monimutkainen signaali, koska tämä liittyy myöskin siihen, kuinka moni turvatyyny on lauennut, ja myöskin tämän perusteella voidaan tietää, miten suuresta onnettomuudesta, vakausta onnettomuudesta on kyse. Mutta palatakseni nyt tähän laajempaan kysymykseen, Peter. Nähdäkseni tässä on seikka, jota täytyy vielä käsitellä näiden ajoneuvojärjestelmien osalta. Ensinnäkin tämä jäljitysjärjestelmä, GPS-järjestelmä, voidaan käyttää jäljittämiseen. Ja joka kerta kun tällaista käytetään, silloin kuvarulta näkee, onko jäljitys päällä vai ei. Mutta tähän liittyy laajempiakin kysymyksiä, jotka eivät liity tietosuojaan ollenkaan, vaan pikemminkin – korjauksiin, ajoneuvon korjauksiin liittyvä tieto ja sen saatavuus. Se, että suoraan tietoa toimitettaisiin jälleenmyyjille, jotta sitten voitaisiin tehdä korjau- jotakin parannuksia. Ja kun on tyyppi hyväksynnästä kyse ja tietojen saannista, niin kyllä tämä tietokysymys on paljon monimutkaisempi kuin miltä se vaikuttaa, eikä tämä pidä tälle hajana, tällä tavalla hajanaisesti käsitellä. Minä kyllä ymmärrän teidän huolenne, jotka liittyvät tietosuojaan ja sitten siihen lisäarvoon, jota tulee jäljitysjärjestelmästä. Minusta tuntuu, että meidän tehtävämme on tehdä hyvin kohdennettuja, korkealaatuisia ehdotuksia julkisen järjestelmän aikansaamiseksi. Silloin tämä on yksityisen, yksityisyyttä koskevan tiedon osalta neutraali. Voimme tehdä ehkä jotakin johdanto-osan kappaleita, jotka antaisivat hieman osviittaa tästä. En ole täysin vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi lainsäädäntötekstiin lisätä mitään, koska tämä ei oikeastaan kuulu tämän ehdotuksen soveltamisalan laisinkaan. So, who would like to start? No niin, kuka haluaa aloittaa? Peter, ole hyvä. we do it. Kiitos, puheenjohtaja. Tässä todella se, mitä te sanoitte, niin ehkäpä voin nyt vastata välittömästi. Siksi pyysin lupa saada aloittaa vastauskierroksen. Minä vastaisin äh, ottamalla esiin kolme eri tekijää. Tietenkin äh, tällä kaikella on oma historiaansa. Tämä lähti liikkeelle ajatuksesta liittyen tällaiseen äh, koeluonteiseen vapaaehtoiseen äh, ekojärjestelmään. Ja nyt sitten äh, työasiakirja, johon itse asiassa viitataan yhdessä ehdontosan kappaleessa, äh, on taustalla ja tiettyjä parannuksia on saatu aikaan, mutta minun mielestäni se olettamus, että tämä tieto, jotta tässä olemassa olevassa e-call 112 järjestelmässä käytetään, että se olisi anonyymiä tietoa niin, että e, tietosuojaa määräykset eivät sitä koskisi, koska tässä kuitenkin voidaan seurata tämän ajoneuvon liikkeitä. Ei voi olla varma, kuka sen e, kuljettaja on, mutta kuitenkin olettamus varmaan on, että omistaja on samalla kuljettaja. Ja näinä aikoina, kun tietoja kerätään yhtä enemmän, jos nyt siirrytään vapaaehtoisesta järjestelmästä pakolliseen ikol järjestelmään joka tietenkin on sitten alustana myös lisäarvopalveluille. Kyllä on, koska siksi näitä viittauksia on tehty. Niin nämä perustelut sitä, että ehdotus keskittyy liittyy tähän pakolliseen IKOL-järjestelmään, niin kuitenkin se täällä muun muassa johdantosan kappaleissa viittaa myös näihin vapaaehtoisiin. Eli tässä annetaan kuitenkin hyvin selkeitä signaaleja johdantosan kappaleissa 8 ja 9 ja myös artiklassa 6 eh, eh, näihin muihin ulottuvuuksiin tähän todellisuuteen. Eli kun puhutaan juuri näistä alustan antamista viittauksista tai lisätiedoista lisä, lisäarvoihin, lisäarvopalveluihin, niin sehän lukee ihan täällä tekstissäkin artiklassa 6 sen alakohdassa. Ja jos tämä kehityskulku jatkuu, niin tästähän tulee juuri se olennainen kynnys, joka liittyy tällaiseen tällaiseen valvontaympäristöön. Tämä parlamentti on erittäin, erittäin herkkä tälle asialle juuri nyt. Enkä minä nyt sano, että tässä nyt täytyisi johonkin aivan valtavaan toimeen ryhtyä tai että reaktion pitäisi olla hyvin voimakas, mutta minä viittaan tässä nyt seutsopimukseen sekä perusoikeuskirjaan ja myös siihen, mitä teollisuus pyytää. Teollisuus pyytää suuntaviivoja, joten jos viesti on se, että on varmistettava, että e-call ei johda jatkuvaan jäljittämiseen, niin samassa virkeessähän voitaisiin todeta, että tämä on vähimmäisvaatimus myös liittyen yksityiseen e ja sen eri osiin. Ja jos viitataan tarpeeseen varmistaa vapaaehtoisuus, niin kuin tässä tarkistuksessa kuusi nyt ehdotetaan, niin se on aika yksinkertainen teksti, joka kyllä pysyy. Kun puhutaan kerran tyyppihyväksyntävaatimuksista, kyllähän teknologia on olemassa, tästä voi tehdä vapaaehtoisen niin halutessaan. Muuten, ei, muuten näin ei tapahdu minä, tämä on minun vetomukseni nyt. Minä tässä nyt pyrin kattamaan sääntelyä aloille, joita ei säännellä, mutta kun meillä on yleissääntely tästä asiasta ja nyt nämä ongelmat tähän yksityiskohtaiseen kysymykseen liittyen voitaisiin hoitaa. Sitä paitsi jännitteet ovat lisääntyneet ja mahdollista on, että tämä jännitteiden lisääntyminen johtaa myös siihen, että 112-järjestelmää aletaan kyseenalaistaa. Mietitään kuluttajaa, mietitään äh, julkista infrastruktuuria ja hyväksyttäviä ohjelmia. Kaikki tämä voidaan tehdä artiklassa 6, hoitaa artiklassa 6 ja muutamassa johdantosan kappaleessa. Ja sitten todennäköisesti äh, sääntelijä voi äh, vielä hienosaata tätä suuntavivojen kautta. Mutta ei voi sanoa yhtäältä sitä, että tämä on ehdotuksen ulkopuolella ja toisaalta sitten samalla luoda koko ajan siltoja yli tuon kuilun. Eli yhtäältä sanoa, että tämä ei ole hyväksyttävä, mutta toisaalta hyväksyä se. Nyt on aika tehdä tästä, nyt on se oikea hetki tehdä tästä ehdotuksesta hyväksyttävä. Useinhan teknologia menee niin, etenee niin nopeasti, ja nyt meillä olisi mahdollisuus puuttua tähän teknologian etenemiseen yksinkertaisen toimen kautta, ja näin varmistaa se, että tämä asia hoidetaan kunnolla. Ja tämä on täysin mahdollista niin, ettei kuitenkaan myöskään tapahdu markkinoiden sirpaloitumista. Jos te ette spesifioi tätä, niin tämä asia tapahtuu sirpaloituneesti. Niin yksinkertaistakaa nyt tätä ihmeessä. Eli tämä hyödyttää sisämarkkinoita, tietosuojaa ja, ja kaikkia näitä asian eri puolia. Eli äh, menkää nyt vaan virran mukana puheenjohtaja. Niin minä vain koetin kepillä jäätä ja testasin teidän argumenttejanne. Ei tämä ole mikään keskustelukerho, tämä on nyt ihan oikeasti vakava asia. No, kenties voin antaa puheenvuoron vielä kahdelle muulle asiantuntijalle ja herra Obermeier myöskin. Vielä haluaisin esittää kysymyksen, mutta ensin herra Ruke, sitten Rova Diani ja sitten kenties meillä on vielä aikaa muutamaa lyhyttä kysymystä varten. Kiitos puheenjohtaja. Nopeasti vastaan kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ne jäsenmaat, jotka ovat vielä Hiro-perheen ulkopuolella, ne jakautuvat kahteen ryhmään. Ensinnäkin ne maat, jotka eivät ollenkaan äh, kannata tätä tällaista yleiseurooppalaista IKL-järjestelmää talousta syistä. Iso-Britannia on yksi näistä maista. Sitten on vielä iso, iso, isompi ryhmä, joka periaatteessa tätä yleiseurooppalaista järjestelmää kannattavat, mutta eivät ymmärrä, mitä helpottia tässä on tekeillä oikein, eivät tajua näitä järjestelmiä. Tämähän on eri, eri, eriskummallinen järjestelmä, jolla on aivan eriskummalliset tehtävät. Hero on olemassa nimenomaan tätä tukea tarjoamassa, komissio sen varmaan oivalsi ja monet jäsenmaat muotoillessaan näitä pisapsia määritelmissä myöskin ulkopuolella tämän Hiro-perheen sitä nimenomaan painottivat. Mutta Hiro on olemassa hyvästä syystä, niin sen pitäisi kyetä lisää apua tarjoamaan. 2015 ollaanko valmiita siihen mennessä? Tässä on kolme pääelementtiä. Ensinnäkin auton valmistajat. Auton valmistajat ovat olleet hyvinkin tiiviisti mukana IKLin eh, kehittämisessä 1998 vuodesta alkaen. Tämä ei ole mitään uutta asiaa. Useimmat autot valmistetaan maailmanlaajuiseen jakeluun, Venäjä mukaan lukien, siis tähän maailmaan. Ja Venäjän järjestelmä on lähes identtinen omamme kanssa ja se otetaan 2015 tammikuun alusta käyttöön. Eli siellä tällaiset IK-varustetut autot liikkuvat siellä teillä, heidän teillään ennen kuin meidän. He ovat antaneet ymmärtää, että, että, että, että, että tässä on kiire kyllä, mutta ovat pitkään aikaan olleet tässä IK-järjestelmässä mobiiliverkot, siihen jo viittasinkin omassa esityksessäni, jäsenmaiden tilanne on tilanne hyvinkin erilainen maassa toiseen. Mobiiliverkkojen operaattorien osalta olennaista on se, että ne pystyvät erot, erot, erot, erottamaan tämän IK-olin muista, että se on tällainen ääni, äänitunniste siinä, mutta jos ei sitä, sitä pysty erottamaan, niin sitten se muuttuu tällaisesti mm, vakiomuotoiseksi hätäpuheluksi. Täällä ollaan hyvinkin perillä näistä delegoiduista säädöksistä ennen kuin tehdään mitään, niin seurataan aika tarkkaan, mitä lainsäädäntörintamalla tapahtuu. Tässä varmaan minulle osoitetut kysymykset olivatkin sitten teilläkin oli kysymys minulle, että mä olet sen alavan tämä tästä käyttöönotosta. yksi kalvo, jossa on laiha mies XL-vaatteissa. Ei siis, tämä ei ole tällainen yhden koon ratkaisu ollenkaan. Sen eri, esimerkiksi yhdistyneen kuning, on arvion kustannukset 5 miljoonaksi euroksi, lähimpään totuttaan 300 000 euroa. Me pyrimme aina auttamaan, aina kun voimme, ja siellä sitten katsotaan kyllä tarkoin, silmä tarkkana, mitä Hero-hankkeessa tapahtuu. Sitten vielä huomio tästä tietosuojasta. Monet autonvalmistajat ovat lähdössä tällaiseen kaksitahoiseen järjestelmään, kaksitasoiseen. Eli osa telematiikasta kanssa perustuu, rakentuu tälle Euroopan laajuiselle yksi, yksi kaksi yhteydelle. Ja, ja kolmannessa järjestelmässä ei, ei käytetä tällaista uinuvaa SIM-korttia. Se on tällainen tilaupitapohjainen, normaali, verkossa aktivoitu kortti. Se on kaupallinen järjestely, järjestelmä, mutta Tämä näyttää olevan trendinä joilla uilla autovalmistajilla näissä, näissä kalliimmissa autoissa. Eli tässä on tavallaan kaksi laatikkoa yhdellä alustalla. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin vahvistaa sen, että, että Egnos on ollut toiminnassa vuodesta 2009. Auton valmistajat ja laitteet ovat, laitteiden valmistajat ovat todenneet, että se on, laitteet ovat Egnosin kanssa yhteensopivia, joten Egnos on jo markkinoilla. Galileosta toteaisin, että tyyppihyväksyntä lainsäädännön kanssa Galileo on yhteensopiva. Yhteensopivuus perustuu vuodesta 2010 käytössä olleeseen asiakirjaan ja säännöksen. Ja tiedämme, että muutomallit ovat pikkuhiljaa ottamassa kiinni niitä laitteita, jotka ovat jo sopivia Galileon kanssa, joten meidän kantamme, katsottuna, meidän kantamme katsottuna ei näe mitään ongelmaa näiden tuotteiden ajoissa markkinoille tulemisen osalta. Voimme auttaa, auttaa tätä tässä kaikessa siten, että tarjoamme apua silloin, kun näitä laitteita kokeillaan käytännössä. Good exchange views. Uskoakseni näkemysten vaihto on ollut aivan erinomaista. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron tässä vaiheessa? Haluaisiko komissio lisätä jotakin tähän ennen kuin päätämme? Ilmeisestikään ei, joten uskoakseni olemme melkoisen tyhjentävästi onnistuneet käsittelemään asioita, joten rouva Sinalova. Tehän Keksit ajatuksen koota kaikki nämä viisaat päät yhteen. Jotakin hyvinkin arvokasta tietoa on nyt saatu, ja tämä auttaa meitä sitten tekemään lopullista päätöstä teidän mietintönne osalta. Haluatteko te puhua tähän tässä yhteydessä? Olkaa hyvä. Kiitos. Haluan kiittää kaikkia tästä keskustelusta, joka on ollut todella hyödyllinen kaikille. jotka ovat tätä työtä tehneet jo useiden vuosien ajan. On erittäin tyydyttävää kuulla, että tässä on saatu aikaan edistystä ja oli erittäin kiinnostavaa kuulla myös tietosuoja valtuutetun kannat. Ne 123 tarkistusta, joita olemme saaneet, niistä 37 saa minun tukeni ja enemmistö tarkistuksista liittyy juuri tähän tietosuojaulottuvuuteen ja herra Hastingsin puheenvuoro oli näin ollen tärkeä. Minä katson, että ottaen huomioon tämän julkisen 112 e puhelun, niin ei tässä mitään kiistaa ole. Me olemme kaikki samaa mieltä. Ymmärrän teidän kantanne ja aion yhdessä varjoesittelijöiden kanssa sitten vielä keskustella tarkistuksista ja myös teidän huomioistanne ensi viikon kokouksessamme. Ja sitten saamme myös live-valiokunnan tarkistukset, joten toivon, että löydämme ratkaisun. Ja toivon, että saamme aikaan sellaisen mietinnön, joka heijastelee kaikkia näitä hyvin äh, asianmukaisia huomioita, joita olemme täällä kuulleet ja joka heijastelee todella näitä kaikkia asianpuolia. Vielä kerran kiitokset kaikille äh, vieraillemme. Kiitos. Good. Well, thank you all very much. Hyvä. Kiitoksia kaikille osallistumisesta. Tämä oli äärimmäisen hyödyllinen keskustelu kiitos myöskin kaikille muille läsnäolijoille. Päätämme kokouksemme täältä erää tähän. Seuraava kokouksemme on joulukuussa 16. ja 17. joulukuuta. Maanantaina 16. päivä kello kolmelta, tiistaina 17. päivänä joulukuuta meillä on kokous, jossa äänestetään aamupäivällä. Ja sitten iltapäivällä kokoonnumme jälleen kolmesta puoli seitsemän. Silloinhan me äänestämme. Emme äänestäkään, vaan äänestämme teidän mietinnöstänne tammikuussa. Kiitoksia paljon kaikille siitä, että olitte täällä tänään ja kiitoksia myöskin niille, jotka seurasivat kokousta internetin välityksellä. Thank you, Olga.